The United Nations Security Council has quickly and unanimously condemned the action. But North Korea... Ja Pohjois-Korea on myös varoittanut eh, näistä ydinkärjistä. On myös kehittävä kehitystä kehityspaik- keskus- kehityspaikalla Kiina. Itse asiassa voit olla pysäyttää Pohjois-Korean asestautumisen ydinaseilla. Oli merkitystä kuulla ajatuksia siitä Kim Jong-un, miten hän toimii, miten hänen ajatuksensa pitää nähdä. Onko kysymys taktisesta siirrosta, teknisestä onko tällaista avaamisesta, avautumisesta kysymys, strategisesta tempusta. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä nyt kahdella esittelijä on sanottavana tästä asiasta, mutta ehkä miten käydä keskustelua aiheesta, mutta ennen sen kummempia. Onko ongelmia? it's a matter of joy, Mr. Ei ongelma, mä olen hyvin tyytyväinen puheenjohtaja. Minä oletin, että te olisitte alkupuheenvuorossanne maininneet sen, että eräistä hyvin arvostetusta kollegasta on tehty ulkoministeri Kasselidisista minä haluaisin, että me häntä onnittelemme nyt hänen uuden tehtävänsä johdosta. Please leave it to me. Thank you very much. Jättäkää minun tehtäväkseni päättää, milloin mitäkin teen. But thanks for reading newspaper. Kuitenkin kiitoksia siitä, että luette sanomalehtiä. The floor has now, uh, Mrs. Puheenvuoron saa nyt herra Fabrice. Um, good afternoon. Uh, thank you very much, Mr. Chairman, and thank Hyvää iltapäivää. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia mahdollisuudesta kertoa valiokunnalle hiljattaisista kehityskuluista. Pohjois-Koreassa Euroopan unionin asenteista niihin. Pohjois-Korealla on ollut vaihtelua aggressiivisten syklien ja liennytyksen välillä. Usein nämä aggressiiviset kaudet ovat liittyneet johtajan vaihdokseen naapurimaissa ja kuten tiedätte, paljon muutoksia on tapahtunut Pohjois-Korean, Kiinan ja Japanin dynamiikassa hiljattain. Ehkäpä tässä Pohjois-Korea nyt haluaa painostaa uusia johtajia naapurimaissa suorittamalla tämän tyyppisiä provokaatioita, jotka mainitsitte. Se, mitä nyt tapahtuu, liittyy ehkäpä tähän tyypillisen Pohjois-Korean käytösmalliin. Te mainitsitte sen, että on ollut Kim Jun Unin kohdalla toiveita, kun hän yli vuosi sitten seurasi isänsä valtaan, että joitakin positiivisia kehityksiä tämän jälkeen tapahtuisi, mutta kaikki tämän tyyppiset toiveet ovat haehtuneet savuna ilmaan. Mitään taloudellisia uudistuksia ei ole tapahtunut ja vaikuttaa siltä, että tällaiseen sotilasvaltamalliin on palattu. 12. joulukuuta maa laukaisi niin kutsutun satelliitin, mutta tämä oli ballistisen ohjausteknologian koetodellisuudessa ja tätä seurasi ydinkoe kaksi viikkoa sitten huolimatta siitä, että hyvin laajalti kansainvälinen yhtiö, yhteisö on vedonnut maahan, ettei tällaisia kokeita tekisi. Tietoa, teknisiä, tarkkoja tietoja näistä testeistä ei tietenkään ole saatavilla, kuten mainitsitte. Tämän seismisen tapahtuman suuruus viittaa siihen, että räjähdys oli voimakkaampi kuin kaksi aikaisempaa vuonna 2009 ja 2006. Kaksi aikaisempaa ydinkoetta olivat eh, luultavasti plutoniumpohjaisia. Vuonna 2010 paljastui, että Pohjois-Korea harjoitti uraanin rikastamisohjelmaa ja tämä herätti huolia siitä, voisiko Pohjois-Korea rakentaa ydinaseen, mutta ei ole mitään viitteitä siihen, että ydinmateriaalia näissä testeissä oltaisiin käytetty. Toinen asia, jota on hyvin vaikea arvioida, on Pohjois-Korean kyvykkyys suunnitella riittävän kevyttä ja pientä laitteistoa, että sitä voitaisiin käyttää ballistisessa ohjauksessa. Meillä ei ole mitään Pohjois-Korean oman väitteen lisäksi mitään todistusta siitä, että näin olisi. On selvää, että nämä testit rikkovat pitkäaikaisia kansainvälisiä sitoumuksia erityisesti monia YK turvallisuusneuvoston päätöksiä. Ja vaikuttaa myöskin siltä, että Pohjois-Korean ydinaseohjelma aiheuttaa riskin aseiden leviämisestä ja tietenkin on olevassa avoimia kysymyksiä maan kyvystä rakentaa ydinaseet. Tämän lisäksi tämä koe osui hetkeen, jona asiassa on jännitteitä ja tämä saattaa entuudestaan uhata alueen tasapainoa. Yksi positiivinen asia, jota voisimme korostaa tässä yhteydessä, on se, että kansainvälinen yhteisö on ollut hyvin valmis protestoimaan kokeita. Yli 80 maata on allekirjoittanut julkilausuman liittyen tämän kokeen tuomitsemiseen, ja on hyvin tärkeää, että kansainvälinen yhtiö, yhteisö ähm, tuomitsee Pohjois-Korean toimet. Tässä kontekstissa Euroopan unioni on hyvin selvästi ja nopeasti tuominut kaikki provokatiiviset toimit, joihin Pohjois-Korea on ryhtynyt. Korkea edustaja on antanut julkilausuman sekä ennen että jälkeen tämän joulukuun satelliitin laukaisun ja myöskin heti ydinkokeen jälkeen hän antoi julkilausuman ja neuvosto myöhemmin johtopäätöksissään 18. helmikuuta tuomitsin nämä toimet hyvin jyrkästi. Tämä on myöskin samalla linjalla sen kanssa, että avoin toimija Koreaniemimaalla on tuominnut tämän toiminnan. Ei ole mitenkään yllättävää, että Yhdysvalta ja Japani tuomitsee nämä testit, mutta on hyvin mielenkiintoista nähdä, että Kiina on antanut hiukan ristiriitaisen tuomion liittyen tähän testiin. Kiina sanoi, että testit on suoritettu jättäen huomiota kansainvälisen yhteisön mielipide ja Kiina vastusti tätä testiä. Tämä vaikuttaa olemaan muutos ainakin Kiinan julkisessa kannassa. On kuitenkin yhä epäselvää, tuleeko tämä vaikuttamaan tekoihin, politiikan suuntaan ja Kiinan johtajien toimintaan. Nyt YK turvallisuusneuvosto New Yorkissa on avainroolissa. Turvallisuusneuvosto on sanonut, että se tulee tekemään heti töitä laatiakseen sopivan julkilausuman ja päätöslausuman Tämän satelliittilaukaisun jälkeen Yhdysvallat on vedonnut Kiinaan, jotta ratkaisu voitaisiin löytää ja välillä nyt saattaisi olla sopiva hetki saada aikaan oikeanlainen julkilausuma. Euroopan unionin tulee toimia ja tukea aseiden leviämisen vastaisia sopimuksia, erityisesti kansainvälisiä YK yleissopimuksia liittyen tähän Pohjois-Korean sopimusrikkomukseen tässä. Neuvosto on 18. helmikuuta tehnyt ensimmäisen päätöspaketin. Tarkoitus on tammikuun YK turvallisuusneuvoston päätöksiä toimeenpanna ja liittää niihin tiettyjä Euroopan unionin toimia, erityisesti rajoittavia toimia talouden sektorilla liittyen ballistisen ohjuksien valmistuksessa tarvittaviin materiaaleihin niiden viennin rajoittamiseen. Euroopan unioni kuulee avaintoimijoita ja erityisesti on sitoutunut Kiinan ja Venäjän kaltaisten maiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Ne ovat erittäin tärkeässä roolissa, kun valmistellaan ja toimeenpannaan uskottavaa, tehokasta kansainvälistä vastausta. Lisäksi Euroopan unioni seuraa tarkasti ihmisoikeustilannetta Pohjois-Koreassa, kuten tiedätte. Ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu maassa, ne ovat hyvin vakavia ja Euroopan unioni tukee päätös lauselmaa, joka tähtää ihmisoikeustilanteen parantamiseen Pohjois-Koreassa. Tässä maassa oleva hirvittävä ihmisoikeustilanne tulisi tuoda julkiseen huomioon. Kiitoksia. Rova Gomes. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää eh, ulkosuhdehallinnon edustajaa tästä yhteenvedosta. Se, mitä on tapahtunut viime aikoina, on ollut vakava provokaatio Pohjois-Korean taholta. Se on jotakin sellaista, mitä ei voida jättää huomiotta. Pelkään, että ei riitä, että tuomitaan tämä provokaatio. Sillä on nimittäin vaikutus siihen, miten Pohjois-Korea pystyy käynnistämään ydinase hyökkäyksiä tai levittämään ydinaseita. Eikä se myös sillä on myöskin vaikutuksia ihmisoikeustilanteeseen, josta me kaikki tiedämme, että se on pöyristyttävä. On tärkeää tehdä jotakin, mikä todella estää sen, että johto on näin ailahtelevainen. Tiedä mikä oli se oikea sana englanniksi miten voitaisiin ylipäätään jatkaa tällä tiellä, koska luulen, että monet meistä, monet Euroopassa, ehkä Yhdysvalloissakin, ovat uskoneet, että Kiina pystyisi pitämään Pohjois-Korean kurissa, mutta näyttää siltä, että näin ei ole, koska nyt Kiina on liittymässä niiden joukkoon, jotka tuomitsevat nämä toimet turvallisuusneuvostossa, mutta Kiina ei kuitenkaan pysty estämään tai pysäyttämään tätä, eikä Kiina varmaan pysty pysäyttämään sitäkään, mikä saattaa olla seurausta tästä. Joten minun kysymykseni ulkosuhteenhallinnon edustajalle on, miten Kiinan roolia voidaan arvioida. Totta kai Japanin, Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean reaktiot ovat sellaisia, mitä saatettiin odottaa, mutta ne eivät vaikuta kovinkaan paljon siihen, mitä Pohjois-Koreassa tapahtuu nyt kun on tämä uusi nuori mies johtossa, Kiina on se, joka on tärkein. Pitäisikö meidän kertoa Kiinalle, mitä me odotamme Kiinalta? Mitä, mitkä ovat he näkymät? Miten Kiina tulee vaikuttamaan niin, että jollakin tavoin voitaisiin vaikuttaa Pohjois-Korean johtoon niin, että se noudattaisi kansainvälistä oikeutta ennen kaikkea mitä tulee ydinsulkuun. Uh, Kacin. Kacin. Kacin. Thank you. It is very important. Kiitoksia puheenjohtaja. On erittäin tärkeää, että me vaihdamme mielipiteitä, mutta valitettavasti niin kauan kuin tämän tyyppinen keskustelu on julkisuudelle avointa, emme voi olettaa, että jotakin tärkeää tulee esiin tai että voisimme sopia tulevista askelista. Tässä ei kyseessä ole se, mikä Kiinan rooli on. Meidän tulee tietää, mikä näiden ydinkokeiden tarkoitus on. Tästä voimme keskustella vain, jos meillä on kaikki tarvittavat tiedot. Uusi johtaja on uusi. Me voimme arvailla ja pohtia sitä, mitä hän todellisuudessa tekee. Onko hän tai hänen valtionsa uhka kenellekään muulle kuin Pohjois-Korealle, vai haluaako hän saada nyt koko sotilasvoimat valtaansa, vai valmisteleeko hän valtiota uudistuksille, ja mihin suuntaan hän sitten haluaisi näitä uudistuksia toteuttaa. Nämä ovat aivan hyviä kysymyksiä, mutta ilman, että meillä olisi mitään syvempää arviointia ja tietoja tulevaisuuden kehityskuluista. Me voimme vain arvailla ja pohtia sitä, mitä hän tulee tekemään ja mitä meidän tulisi tehdä. Tämän vuoksi minä odottaisin hiukan enemmän argumentteja ja enemmän yksityiskohtia ja tosiasioita ja vähemmän arvailuja verrattuna siihen, mitä me kuulimme nyt ulkosuhdehallinnon edustajalta. Jos me nyt olemme näin heikkoja tässä analyysissamme, olisi ehkä tarpeellista tuoda tänne ministerejä sellaisista jäsenmaista, joilla on edustusto Pohjois-Koreassa, jotka voivat kentältä raportoida siitä, mitä minä olen kuullut. Minä en tässä halua nyt valittaa, mutta vain kuvailen tilannetta, minkäänlaista Ähm, mielipiteen vaihtoa tai suosituksia ei voida tässä todellisuudessa antaa. Tämä on nyt vain puhetta puheen vuoksi, eikä tämä ole Euroopan unionin todellinen rooli liittyen tällaiseen hyvin uhkaavaan ja todelliseen provokaatioon. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, well, Mr. Kiitos. Niin, jos tämä kokous olisi pidetty suljetumien takana, emme olisi kuulleet enempää kuin nyt julkisestikaan, koska näissä tilaisuuksissa suljetumien takana ei ole koskaan ollut enempää kuin ne voinut lukea lehdistä. Me tiedämme, että Pohjois-Koreassa on brutaali stalinistinen hallinto, ja kolmannen sukupolven Kim on aivan yhtä kamala kuin isoisänsä. Minä tuomit, olen tuominut syvästi Pohjois-Korean, olemme tuominneet sen kymmenen vuosien ajan, eikä mitä ole tapahtunut. Äskettäinen ydinkoe selkeästi oli provokaatio huolestuttavaa on se, että nyt pohjois on sekä plutonium että uraaniohjelma, ohjelma, eikä kestä kauan, kun näistä syntyy aseita, joilla on kenties mannertyyttävä ulottuvuus, ballistisia oseita. Tämä merkitsee sen, että sitä, että se saavuttaa täydellisen rankaisemattomuuden tilan, sanktiot Venäjä tehoa siihen, ja etelä koko tämä Pohjois-Korean uusi mm, tämä hallinnon toiminta on paranoidista, se on ennakoimatonta ja aina vaarallista. On hyvin vähän, mitä länsi tai Euroopan niin voi tehdä. Vain Kiinan kansantasavallalla on jotakin mahdollisuuksia toimia asiassa, mutta silläkin on vain rajalliset mahdollisuudet saattaa Pyongyangin hallitus neuvottelupöydän ääreen. Minä olen melko pessimistinen ja oletan, odotan kuitenkin, että tämä hallinto tulee romahtamaan sisäisesti, koska ihmiset Pohjois-Koreassa kyllästyvät tähän hallintoon, mutta ulkoisella painostuksella on hyvin rajalliset mahdollisuudet saada aikaan mitään merkittäviä muutoksia Pohjois-Koreassa. Tämä me olemme oppineet viime vuosikymmeninä. Kiitos. Herra Katsin, olette oikeassa. Julkisissa kokouksissa emme kuule mitään, mutta emme mitään myöskään suljettujen ovien takana koska ne, jotka tulevat meille jotakin kertomaan, eivät tiedä mitään, on mitään sellaisessa vaiheessa, jossa on yleinen arvio. Ennen, puhut, ennen puhuttiin Kremlin tähtitieteestä, kremlologiasta, ja silloin suurella viisaudella tehtiin analyysiä, vaikka kukaan ei tiennyt mistään mitään. Ja tässä tilanne on samanlainen. Te puhuitte olennaisista kysymyksistä, nimittäin siitä, että on mahdollista, että Pohjois-Korea, että uusi johto nyt äh, yrittää esittää kovaa sadakseen voimakkaan aseman omassa maassa, jotta se voi pysyä toimintakykyisenä ulospäin. Tällä toivolla on kuitenkin jo usean otteeseen te, saatu huonoja kokemuksia tästä hallituksesta, joten meidän ehkä voimme ottaa huomioon sen yhtenä vaihtoehtona, mutta tämäkin toimii vain siinä tapauksessa, että toimet, joita on voitu havaita, että niihin reagoidaan asianmukaisesti silloin, kun se on välttämätöntä. Tässä kuitenkin on rikottu kaikkia sopimuksia, kaikkia sääntöjä, kaikkea yhteisymmärrystä, johon on päästy tähän mennessä ja kaikkia oletuksia, joista on lähdetty liikkeelle. Tämä on siis sellainen tilanne, jossa voi tulla sellainen tilanne, että yhtäkkiä on pommi tai ohjuksia. En ole varma siitä vielä, että ovat nyt kaikki tämän kehittäneet, mutta tähän suuntaan kehitys on menossa. Se, että voitaisiin käyttää pommia, joka tuota voidaan myöskin käyttää pitkillä etäisyyksillä, jolloin syntyy tietysti dramaattinen muutos, jos tämä kehitys jatkuu. Ja jos ajatellaan tätä kriisiä, joka Kiinan ja Japanin välillä on, joka on liittynyt saariryhmään, ja Indonesia, Filippiinit, jos katsovat uteliaina tähän suuntaan. Ja jos sitten vielä Iran saisi atomipommin, silloin hyvin nopeasti voisi käydä niin, että keskisuuret vallat alueella, tällä alueella ryhtyvät pohtimaan sitä, että eivät halua päätyä toisen alueellisen vallan valvonnan alaiseksi, pyrkisivät itse kehittämään oman ydinaseen. Ajatellaanpa vaikka Saudi-Arabiaa tai Egyptiä Lähi-idässä. Ja tästä seuraakin sitten tällainen globaali kehityskuva, jolloin voidaan sanoa, että ydinsulkusopimus voidaan heittää roskakoriin. Tästä voisi syntyä sellainen kehitys, että ydinase muuttuu kaikkien niiden normaaliksi omaisuudeksi, joilla siihen on varaa. Ja Pohjois-Korean tapauksen kannalta katsottuna tämä kehitys kuitenkin on vielä dramaattisempaa ja vaikutukset koko alueelle tulisivat olemaan hyvin dramaattisia. Jos tämä sitten vielä yhdistyy siihen, miten dramaattisesti rakennetaan sotalaivastoja, lentotukialuksia Kiinassa, mitä kaikkea siihen liittyy, missä yhteydessä se pitää nähdä. Se merkitsee sitä, että kokonaistilanne voi hyvinkin olla dramaattisesti muuttumassa. Enkä tiedä, olemmeko me nyt tähän sopeutuneet. Me ehkä lähdemme edelleen siitä liikkeelle, että maailma on jaettu samalla tavalla kuin se on ollut jaettuna 60 vuotta. Se on taloudellisesti muuttumassa, sen me alamme pikkuhiljaa ymmärtää, mutta se merkitsee sitä, että se ilmeisesti myös tulee muuttumaan turvallisuuspoliittisesti hyvin dramaattisella tavalla. Ja se on se, mikä minua henkilökohtaisesti huolestuttaa eniten, jos nämä kumpikin elementti vielä sitten osuu yhteen. Haluaako joku ulkoasian hallinnosta vielä todeta jotakin? Thank you, Chair. Just maybe a very... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan muutamalla sanalla ehkä kommentoisin. Te mainat sitten tässä kremlologian. Tämä nyt ei ehkä ole hyvä viite. Pyongyangiologia on ehkä vielä vaikeampaa, vielä vaikeampi kohde tulkita. Tämä on kaikkein salailevimpia kaupunkeja. Kaikki, mitä tähän maahan ja sen toimintaan liittyy, on hyvin salattua. Siitä on hyvin vähän tietoa. Meillä on jonkin verran jäsenmaita, joilla on edustusto Pyongyangissa ja me saamme jonkin verran tietoja heiltä. Mutta samaan aikaan meidän täytyy myöntää, että Euroopan unioni ei ole etulinjassa tässä kysymyksessä. Me emme ole tämän kuuden maaneuvotteluryhmän osana. Me emme ole johtavassa roolissa turvallisuusneuvostossa tässä asiassa ja me pyrimme tukemaan sitä, että ballististen ja ydinohjelmien kehitystä saataisiin ra- rajoitettua Pohjois-Koreassa. Sitten mitä Kiinan rooliin tulee, Kuten monet jäsenet huomauttivat, Kiinalla on ratkaisevan tärkeä rooli. On sanottu, että Kiina painosti Pohjois-Koreaa hyvin paljon ja esti sitä helmikuun kokeiden jatkamisessa. Esti Pohjois-Koreaa etelemässä niistä. Ja kuitenkin vaikuttaa siltä, että Kiinan vaikutusvalta Pohjois-Koreaan on rajallinen ja äh, Kiinassa äh, suuren yhteisön äh, kansalaisten reaktio näihin testeihin ja niiden tuomitseminen on selvää ja Pekingin asenne, mutta Kiinahan ei tässä selvästikään pidä siitä, että Pyongyangissa kehittyy ähm, ydinaseohjelma näin epävakaan hallinnon alaisena, eikä se pidä myöskään ajatuksesta, että tämä epävakaa hallinto romahtaisi. Eli Kiina on hyvin vaikeassa tilanteessaan, kun se muotoilee politiikkaansa Pohjois-Korean suhteen. Heillä ei ole mitään selkeää linjaa, jonka he voisivat nyt omaksua. Sitten viimeinen äh, sananen yksi jäsenistä mainitsi uuden Etelä-Korean presidentin Roa Parkin, joka astui virkaansa tänään. Hän on puhunut luottamuksen rakentamisesta pohjoisen ja etelän välillä ja me tulemme myöskin näkemään, kuinka Pyongyang reagoi tähän uuteen politiikkaan, joka nyt on aluillaan Soulissa. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kiitos, herra Katsin. Uh, I just want to... Haluaisin reagoida siihen, mitä komissio totesi. Tähän asti kaikki provokaatiot, ydinkokeet ja kokeet, joilla on laukaistu ohjuksia, ovat olleet sellaisia, että niitä on käytetty vain yhteen tarkoitukseen. Nimittäin Tällä on pyritty samaan aikaan uudestaan vuoropuhelua Pohjois-Korean kanssa, ja yksi näistä on kuuden osapuolen keskustelut. He aina haluavat, että heitä kohdellaan relevantteina, ja kun me käymme dialogia heidän kanssaan, he ovat relevantteja, mutta peruskysymys on siitä, miten me vastaamme. Aiommeko me olla mukana tulevissa kuuden osapuolen keskustelussa, vai haluammeko olla vain tarkkailijoita, jotka katsovat asioita etäältä niin kuin nyt. Tämä keskustelu, tämä ajatustenvaihto täällä kuvaa sitä, mikä on meidän kapasiteettimme. Tämä ei ole kovinkaan lupaava kuva, emmekä me käyttäydy niin kuin kovin olennainen kumppani. Minä siis kysyisin, onko mahdollista että vastaamme myönteisesti siinä tapauksessa, että haluttaisiin meidän olevan mukana vuoropuhelussa. Kiitos. Chanuk. Mr. Katchen, I, I, I... Herra Katchen, minä tiedän, että teillä on parhaat mahdolliset aikomukset, mutta minä olen seurannut pohjois korea parlamentissa yli kymmenen vuoden ajan ja suoraan sanottuna Pohjois-Korea ei edes tiedä, mikä EU on. Ei heitä kiinnosta Euroopan unioni minä uskon, että kaikki mitä he tekevät tähtää Amerikkaa vastaan. Heitä kiinnostaa vain Yhdysvallat ja se, miten Yhdysvallat reagoi. Se ajatus, että me voisimme jotenkin tähän kuuden osapuolen neuvotteluun liittyä tai vaikuttaa Pohjois-Koreaan. Minä nyt en halua tässä olla negatiivinen, mutta uskon, että tämä on unelmointia. Dialogi vaatii kaksi Enkä minä usko, että Euroopan unionia tässä kuullaan. Heillä ei ole edustustoa Brysselissä, lähinnä on Berliinissä, ja niin paljon heitä kiinnostaa se, mitä me täällä teemme Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionissa. Äh, Herr äh, Sie haben die... Herra Tannock, teillä on äh, taito saada aikaan se, että minä tuen ihmisiä, joita itse asiassa oikeastaan haluat tukea. Minusta tämä ei ole hetki, jolloin pitäisi muuttaa neuvottelumallia. Kuitenkin minusta Euroopan unionilla on merkitystä Pohjois-Korean osalta. Minä nimittäin olen sanonut kutsuja Pohjois-Koreaan, mutta en ole mennyt sinne. Joka tapauksessa pohdin sitä, että että kenties voitaisiin ryhmien puitteissa keskustella asiasta. Pohjois-Korean osalta on tilanne se, mikä on. Meillä on uutta kehitystä Iranissa. Rova Ashton menee tulee olemaan maaliskuussa Strasburgissa. Ja silloin tämä ydinaseiden leviämisen estäminen tulee olemaan varmasti yksi aihe. Kenties siitä voitaisiin saada aikaan päätösohjelma. Strasburgin viikolle maaliskuussa. Ehkä tätä voitaisiin miettiä ryhmissä. Minä voisin kuitenkin tässä olosuhteissa tukea, että minusta se olisi mielenkiintoinen keskustelu, kun tilanne on tällainen. Minä siis vielä kerran katson asiaa, koordinaattorit voivat keskustella siitä, pitäisikö meidän pyrkiä tässä samaan aikaan jonkinlainen ratkaisu, joka puhemiehelle voisimme lähettää kirjan asiasta ja, ja, ja sitten ryhmät voisivat tehdä päätösosmaesityksen, joten pyrkisimme saman asian esilistalle, jos tämä olisi yhteinen, yhteinen kanta. Kiitos. Ja tulemme seuraavaan kohtaan, joka on suositus neuvostolle YK on suojeluvastuun periaatteesta. Suositus. Sen on muotoilut kollega Brandner lausunnon asiasta antaa Deve. Rova Brandner, olkaa hyvä. Um, Ursprünglich hatte bei uns... Kiitos. Alun perin ryhmässä Frida Pribbles oli ottanut tämän asian hoitaakseen, mutta sitten hänet valittiin Belgiassa muihin tehtäviin, joten me ottamaan tämän hoitaakseen. Haluan kiittää myöskin Deven lausunnonlaatijaa. Lausunto hyväksytti viime tiistaina ja siinä oli hyvin tärkeitä elementtejä, jotka sisältävät myös tähän tekstiin, mutta joten kiitos herra Cashmanille kehitysvaliokunnasta. Sitten sisältöön. On tietysti kansainvälinen yhteys, joka liittyy tähän asiaan. Puhutaan jatkuvasti siitä, että on velvollisuus suojeluun. Tämä on hyväksytty osana vuoden 2005 yleiskokouksen loppuasiakirjaa. Ja siitä lähtien sitä on käyty jatkokeskustelua, sitä on edelleen kehitetty. Ja ehkä ensimmäisen kerran sitä on itse asiassa sovellettu nyt Libyan tapauksessa, jolloin turvallisuus neuvosto antoi valtuutuksen toiminnalle. Tämä suositus pyrkii siihen, että saataisiin aikaan selkeyttä Euroopan unionin sisällä siitä, mitä tämä merkitsee, tämä suojeluvelvollisuus, ja mitä se merkitsee ulkosuudenhallinnolle, ja miten pitäisi toimia silloin, kun tätä periaatetta sovelletaan. Me haluaisimme siis käynnistää prosessin, toimintavälisen keskustelun, jossa pyritään saman aikaan yhteisesti selkiytystä asiaan myöskin siihen, miten tätä käsitettä pannaan toimeen Euroopan unionissa. Myös olisi hyvä, jos saisimme aikaan yhteisymmärrystä käsitteistä. Tähän asti yleisesti keskustellaan tässä hyvin pitkälti, eikä suinkaan kiistatta. Minä haluaisin pitää asetuksen lyhyenä, koska en halua ennakoida tulosta tästä prosessista, vaan haluan käynnistää prosessin, enkä pyst- pyri määrittelemään prosessin tulosta. Ja on selvää, että tämä on vain yksi osa kansainvälistä keskustelua, joka on käynnissä, mutta olisi avuksi, jos EUlla olisi yhteinen kanta ja se osaltaan voisi rakentavasti osallistua kansainväliseen keskusteluun ja kehitykseen. Sanotuani tämän, suositus on siis lyhyt ja siinä käsitellään sitä, mikä on tämä käsite, mitä se kansainvälisesti tarkoittaa, sen kolme pelaria ja valtio ensisijaisesti sitten kansainvälinen apu ja jos se kaikki epäonnistuu, sitten kollektiivinen vastaus. Ja kolme osaan pyritään toimimaan siitä, että lähtee liikkeelle sitä, että velvollisuus toimia tässä myös selvitetään ero humanitaarisen avun ja suojelun välillä, mikä on hyvin tärkeää. Ja tämä on myöskin tärkeää siinä mielessä, että pyritään saman aikaan työryhmä, joka käsittelisi tätä asiaa EUn kannalta ja mikä sen vaikutus on EUn eri politiikoille. Ja tämä pitäisi mukana myöskin parlamentin, mutta mukana olisivat myös eh, sidosryhmät ja eri yhteiskunnassa toimivat ryhmät asian parissa. YK pääsihteerin osalta pyrittäisiin myöskin saavuttamaan se, että määritettäisiin se, mistä tässä on kysymys tämän käsitteen osalta ja miten jäsenvaltioissa sitä sovellettaisiin. Meillä kaikilla on tietysti mielipite siitä, mitä tämän tulisi merkitä Euroopan unionille, mutta tässä vaiheessa minä todella sanoisin, että olisi parasta saada prosessi liikkeelle, eikä pyrittäisi välittömästi antamaan kaikkia vastauksia. Odotan mielenkiinnolla kommenttejanne. Kiitos. Kiitos. Menezes del Valle. gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tietenkin kiittää esittelijää näistä ponnisteluista ja suosituksista. Ja haluaisin esittää lyhyesti huomioita. Tässä asiassa kolmesta asiasta haluaisin puhua ja tulen niistä asioista sitten aikanaan tekemään tarkistuksia. Ensinnäkin haluaisin äh, tuoda esille, että on tärkeää korostaa sitä, että tärkein ja ainoa tarkoitus sotilaallisella välintulolla tämän mm, kolmannen pilarin mukaan koskee sitä, että lopetetaan inhimillinen kärsimys. Mitään muuta tarkoitusta ei tässä ole, kuten esimerkiksi tiettyjen arvojen edistäminen tai tietyn poliittisen järjestelmän aikaansaaminen tai tietyn konkreettisen alueen tukeminen eivät voi olla kyseessä tämän, tämän asian perusteena toi, välintuloa varten. Ehkä toisia teitä pitkin tähän voidaan päästä, mutta ei tämän suojeluvasteen perusteella. Todella kun kyseessä on tämä suojeluvastuu, eli Brasilian aloite. Se on hyvin, suosit, hyvin käsitelty Arvan Brandnerin esityksessä. Ja haluaisin, että tähän kiinnitettäisiin erityistä huomiota, koska se on aivan keskeinen tie, niin että voitaisiin vakuuttaa tietyt valtiot, erityisesti nämä BRICS-valtiot, asiasta ne vastustavat tai suhtautuvat pitkin hampain omaan suojeluvastuuseensa. On tärkeää antaa tälle oikeudellista vahvistusta niin, että saataisiin aikaan oikeudenmukaisia kansainvälisiä suhteita. Vielä kolmas asia haluaisin viittaa tähän erityisesteeseen, joka liittyy turvallisuusneuvoston viiden pysyvän jäsenen veto-oikeuteen. Tästä haluan tehdä tarkistuksen. Haluaisin siinä pyytää, että Euroopan unioni pyytäisi turvallisuusneuvoston jäseniä hyväksymään käytännössäännöt, joiden mukaan vapaaehtoisesti, koska muulla tavalla tässä ei voida toimia, koska kyseessä on vain pysyvät jäsenet, että todellakin vapaaehtoisesti nämä rajoittaisivat veto-oikeuden käyttöä niihin tapauksiin, joissa ei ole kyseessä merkittävä inhimillinen humanitaarinen kriisi. Kiitoksia puheenjohtaja. Salafranca. Salafranca. Gracias, señor Kiitoksia puheenjohtaja. Anjenskin no niin, nimissä hän on poliittisen ryhmämme varjoesittelijä. Haluaisin esittää teille hänen nimissään joitakin pohdintoja. Nämä ovat siis oman ryhmäni huomioita koskien tätä Rova Bratnerin ehdotusta. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää häntä tämän suositusluonnoksen esittelemisestä. koordinaattorit tämän valiokunnan laajennetussa työvaliokunnassa tukkivat sitä yksimielisesti. Ryhmäni ja varjosettelijän kanta on se, että tavoitteena ei ole niinkään se, että aloitetaan laaja keskustelu siitä, mitä vaikutuksia tällä suojeluvastuulla olisi, vaan tarkoituksena on hakea käytännön toteuttamissa ratkaisuja seitsemän vuoden jälkeen, joka on, jotka ovat kuluneet tämän periaatteen vahvistamisesta YK kokouksessa vuonna 2005. Joten olemme sitä mieltä, että keskeinen kohta suojeluvastuun strategiassa liittyy siihen, että hyväksyttäisiin erilaisia ennaltaehkäiseviä toimia. Toki voi tulla tällaisia kansanmurhan ja, kan- ja etnisen puhdistuksen ja, ja ihmiskuntaan kohdistuvien rikosten ja sotarikosten kaltaisia valitettavia tapauksia. Kuten alussa sanoin, meidän on nyt löydettävä konkreettisia toimintatapoja tämän periaatteen alle. Kuten Menendez Vaija sanoi, minäkin haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on se, että periaatetta ei käytettäisi tekosyynä sotilaallisen toiminnan aloittamiseksi. Euroopan unionia on joissakin tapauksissa kritisoitukin siitä, ettei se ole toiminut, mutta Euroopan unioni varmastikin pystyy saman aikaan aloitteita ennaltaehkäisevällä tavalla. Tässä EU voi toimia Kenttäisellä tavalla ja voimme todella ottaa käyttöön laajan katalogin toimia ja välineitä. Sitten asia, jota haluaisin vielä korostaa koskien tätä suositusta neuvostolle. On siis tärkeää toimia, ettemme toimi yksin Euroopan unionina, vaan niin, että toimimme YKn puitteissa jäsenvaltioiden tuella ja alueellisten järjestöjen tuella. Euroopan unionia on tämän tyyppinen toiminta luonnehtunut ja samalla linjalla olisi mielestäni jatkettava. Haluaisin vielä lopuksi sanoa vielä, että haluaisin kiittää esittelijää ja korostaa asiaa, jota varjoesittelijämme piti tärkeimpänä. Meidän ei siis pidä lähteä tämän periaatteen luonnetta koskevan bysantilaisen keskustelun, joka vain merkitsisi ajan hukkaa, vaan meidän olisi keskityttävä siihen, kuinka Euroopan unioni voi tehokkaasti ja käytännönläheisesti ryhtyä toimiin, joilla tätä periaatetta toteutetaan. Kiitoksia. Frau de Kaiser, bitte. Der Kaiser. Ja. Merci, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein iloinen tästä Rova Bratnerin asiakirjasta. Tässä todella käsitellään ongelmaa, joka jatkuvasti tulee pöydälle ja kansainvälisessä nykypäivän todellisuudessa se on erittäin ajankohtainen. Tuen sitä mitä Emilia Mende de Valle jo meille tarkistuksenomaisena ehdotuksena ehdotti. Kun nyt luin tämän mietinnön ai, johdanto-osa, joka on analyyttinen, joka tuo esille hyvin todellisia ongelmia, kohta G esimerkiksi, joka viittaa kansainvälisen rikostuomioistuimen ja muiden mahdollisen menettelyjen välisiin jännitteisiin. Täällä on tämän tyyppisiä hyvin poliittisia ongelmia, jotka tuodaan esille. Sitten täällä on toinen osa, jossa on suositukset 1-5, koskevat tapaamisia ja kertomuksia ja niin edelleen. En oikein toistaiseksi tätä oikein ymmärrä. Voi olla, että tätä vielä tarkistusten muodossa voidaan tarkentaa, mutta en ymmärrä vielä sitä, kuinka nämä suositukset, joita annamme, liittyvät näihin ongelmiin, jotka on tuotu esille. Ymmärsin kyllä, että tässä pyritään täsmentämään käsitettä ja millaisia täytäntöönpanotoimia Euroopan unionin tasolla voitaisiin ottaa käyttöön, niin kuin herra Salafrankakin mainitsi, mutta minusta tässä pitäisi vielä löytää selkeämpiä suosituksia ajatuksia. Siksi tuen täysin näitä hyvin poliittisia ehdotuksia, joita Menedet Vaje juuri esitti. Minusta tätä on vielä työstettävää. Tämä on erittäin tärkeä asia ja haluaisin kiittää Rova Brandneria, että hän on tämän työn tehnyt. Neitz. Neitz. Uh, Mr. President, your colleagues, in the absence of... Puheenjohtaja, varjoesittelijä ei ole paikalla, joten hänen puolestaan tekisi muutamia huomioita liittyen tähän mietintöluonnokseen, jonka Francesca on äm, laatinut. Minä uskon, että on erittäin tärkeää, että ensimmäisessä vaiheessa me todellakin syventäisimme tätä suojeluvastuun käsitettä ja määrittelisimme sen, mitä tarkoitamme tällä lyhyen aikaan vaikuttanut siltä, että suojeluvastuu kaksi, kolme vuotta sitten on asia, johon voitaisiin vedota lähestulkoin minkälaisen tahansa äm, voimaa käyttävän väliintulon kohdalla, kun puhutaan toisen maan tekemisiin. Libyassa tehty interventio erityisesti sen jälkipyykki on osoittanut, että kysymykset ovat paljon monimutkaisempia kuin aivan aluksi vaikutti. Minä en vielä tiedä, minkälaisia tarkistuksia tulemme esittämään, mutta todennäköisesti mielestämme olisi tärkeää korostaa kahden ensimmäisen vaiheen tärkeyttä, suojeluvastuun vaiheen tärkeyttä, eikä hypätä heti tähän kolmanteen, vaikkapa kansainvälinen yhteisö ei olisi vain halukas, mutta myöskin pystyvä puuttumaan tilanteeseen, kun kansalaisia kaltoin kohdellaan ja heidän oma hallituksensa sen tekee. Mielestäni tämä on hyvin tärkeää. Meidän ei pitäisi myöskään tässä hukata mielistä sitä, että suojeluvastuu kattaa myöskin sen, että meidän tulee auttaa uudelleen rakentamisessa, kun valtio on tuhottu tai romahtanut me olemme oppineet jotakin tai meidän olisi pitänyt oppia viimeisten 20 vuoden aikana se, että valtion uudelleenrakentaminen tai rakentaminen sen jälkeen, kun se on romahtanut tai kun se on lakannut olemasta, vie paljon enemmän energiaa, ponnistuksia ja rahaa kuin me, tai ainakin puhun tässä nyt omasta puolestani, kun me olisimme koskaan voineet kuvitella. Meidän tarvitsee vain katsoa omaa lähipiiriämme Bosnia-Herzegovinaa, Kosovoa. Emme voi sanoa, että nämä kaksi maata tällä hetkellä olisivat huippukunnossa. Eivät ne selvästikään ole. Ja muutama tai no tästä on ehkä 500 tai 1000 kilometriä Brysselistä vain näihin maihin. Ja on vielä vaikeampaa tehdä tätä uudelleenrakennusta, kun tilanne on pahempi kuin mikä näissä maissa on ollut. Minä olen hyvin tyytyväinen tähän mietintöluonnokseen, sillä se pakottaa meidät tarkastelemaan tiukasti seurauksia tai mahdollisia seurauksia, joita tällä käsitteellä on. Ei tämä tule olemaan mikään kaiken kattava kansainvälisen puuttumisen muoto. Minä olen hyvin haluton antamaan sellaista mielikuvaa loppumaailmalle, että me olemme halukkaita ja pystyviä puuttumaan tilanteeseen missä tahansa maailmassa, kun ihmiset alkavat taistelemaan keskenään tai toinen toistaan vastaan. Kuten sanoin minä, otan ilolla vastaan tämän mietintöluonnoksen ja Odotan tässä kollegoiden kanssa tehtävää tarkistustyötä, mutta uskon, että tässä tarvitaan vielä lisätyötä ja hyvää työtä. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Franziska Brandneria hyödyllisestä mietinnöstä, jonka hän on valmistellut. Minä uskon, että tämä on hyvin tärkeää ja että meillä meidän täytyy osaltamme antaa panoksen tähän keskusteluun, että meidän pitää saada jäsenvaltiot osallistumaan tähän keskusteluun, koska uskoakseni tässä ei ole kysymys siitä, nyt lähtien liikkeelle siitä, mitä täällä Anemi Neitz sanoi. Kysymys ei ole siitä, että legitimoitaisiin asioihin puuttuminen missä tahansa maailmassa. Kysymys on siitä, että annetaan oikeudelliset puitteet teet etukäteen sille, että puututaan tilanteeseen silloin, kun se on tarpeen. Ja mitä täytyy sanoa, että on tilanteita, joissa se on tarpeen, jotta voidaan lopettaa kansanmurha, voidaan pysäyttää huomattavat ihmisoikeuksien rikkomukset, sotarikokset, humanitaariset rikokset, kuten Ruandassa tai Srebrenitsassa koska jos ei ole oikeudellisesti perusteltua puuttua tilanteeseen ja pysäyttää väkivaltaa, on aivan varmaa, että tapahtuu ilman perusteluita sitä, että puututaan asioihin ja harjoitetaan väkivaltaa, koska Syyriassa tilanteeseen puuttuu ilman perusteluja laittomasti erinäisiä ryhmiä ja aiheuttaa lisää väkivaltaa, ihmisoikeusrikkomuksia – minä en ole yhtä mieltä siitä, miten tässä nyt on tulkittu Brasilian aloitetta suojeluvastuusta. Olen sitä mieltä, että on tärkeää asettaa rajoitukset vastuulle silloin, kun harjoitetaan suojelua, mutta sitä ennen pitää kuitenkin päättää, missä on velvollisuus suojella Ensin meidän täytyy siis saada joku Yhdysval- Yhdistyneen kunin kansakuntien turvallisuusneuvosto, joka sanoo, tämä on tapaus, jossa tarvitaan puuttumista asiaan, että se on kiireellistä, se on perusteltua, jotta voidaan lopettaa tappaminen. Tämä siis ennen kuin ruvetaan keskustelemaan vastuusta sitten, kun suojelua jo harjoitetaan. Minä tiedän, että Brasilia teki tämän siksi, että Brasilia ei ollut kovinkaan iloinen siitä, mitä Libyassa tapahtui. Mutta minä en ole iloinen siitä, enkä yhtä mieltä siitä, miten Brasiliassa tulkitaan Libyan tapahtumia. Minusta oli oikein lopettaa kansanmurhan mm, joukomurhan tapahtuminen Bengaisissa. Minä olin paikan päällä. Sarkosi puuttui asiaan, niin hän ei ole minun puolesta perheestä, niin hän teki oikein pysäyttäessään tämän jos hän ei olisi tehnyt sitä, meillä olisi ollut Ruandan, Srebrenitsin ja Syyrian ja lisäksi myöskin Benghazi. Joten minä haluan, että tämä asia säädellään kunnolla. Minusta tämän pitää olla osa kansainvälistä oikeutta. Tämä todellakin on asia, joka kuuluu suoraan turvallisuusneuvoston työhön. Minä en halua mitään, mikä on laitonta. Turvallisuusneuvosto on se elin, jonka tästä pitäisi joka, joka pitäisi käsitellä tätä asiaa. Tärkeää on se, että huolitaan siitä, että asiat ovat oikeudessa perusteltuja. Ja se, mitä Brasilia tässä tekee, näyttää siltä, että monet tässä maailmassa eivät näe turvallisuusneuvostoa sellaisena, että se heijastelisi todella maailman valtatilannetta. Tämä liittyy myös turvallisuusneuvoston laajentamiseen ja uudistamiseen, ja me Euroopan olemme tyhmiä, kun me yhä edelleen lakaisemme tämän kysymyksen matonalle, koska tämä on myös asia, jonka kautta pitäisi saada aikaan myöskin pysyvä paikka Euroopan unionille turvallisuusneuvostossa. Ja tämä on asia, jonka pitäisi saada meidät vetoamaan sen puolesta, että rajoitetaan veton käyttöä, pysyvien jäsenten veton käyttöä turvallisuusneuvostossa. Minusta tämä pitäisi myös mainita, jotta tämä, mitä Franciska ehdottaa, eli että luotaisiin tällainen toimintavälinen työryhmä, että sen pitäisi myöskin katsoa tätä kysymystä, joka liittyy turvallisuusneuvostoon, ja että sen pysyvät ja sen vetäytyisivät, pidättäytyisivät veton käyttämisestä Minusta tämä voisi olla alkua asialle. Ja tässä se sitten olikin. Kiitos. Uh, Mr. Tannock. Tannock. Uh, thank you, Chairman. Well, uh, Anna... Kiitoksia puheenjohtaja Anna Gomez on hyvin rohkea. Hän tässä asettaa kyseenalaiseksi uh, Brasilian aloitteen ja uh, oman puolueensa kannan, mutta minä haluaisin tässä äh, Brasilian, Intian, Saksan ja Japanin tilannetta ei vedon, vetoääntä käyttävinä jäseninä. Tässä on kyllä hyvin tärkeä keskustelu ja brittimediassa on puhuttu oikeudesta suojella, erityisesti Irakin intervention kohdalla, kun oli mahdollisuus suojella. Äh, mielestäni äh, tässä vastuu olisi oikeutta tarkempi. Kiinahan ei suostu minkäänlaisiin omiin asioihinsa puuttumiseen. Se on itsenäinen valtio. Voitte vaikka tarkastaa, mitä Syyriassakin tapahtuu. Tämä on oikeudellinen kysymys, mutta minä en pidä tästä vastuusanasta. Se tarkoittaa sitä, että valtiolla on velvollisuus toimia. Tämä ei heijastele todellisia tilanteita nykyään, ei armeijojen kapasiteettia, eikä kapasiteettia uudelleen rakentaa näitä valtioita, kun jonkinlainen valtaus on tapahtunut. Me puhumme juuri Pohjois-Koreasta. Tämähän on hirvittävä valtio, jossa on valtavan suuria ihmisoikeusrikkomuksia on tapahtunut kymmenien vuosien ajan. Ja muitakin valtioita, erityisesti Syyria, ovat tilanteessa, jossa sotarikoksia on tehty. Ja kukaan ei ehdota sitä, että minkälaista puuttumista tehtäisiin näihin valtioihin. Onko, tämä, onko tässä kyse siitä, että tarvetta ei ole vai siitä, että riski on liian suuri? Minähän itse vastuin Irakin interventiota, mutta jos voisimme kääntää kelloja taaksepäin, en tiedä, tekisinkö näin uudelleen. Valtion uudelleen rakentaminen on erittäin vaikeaa ja välillä ähm, diktatuurin kaataminenkin äh, on tilanne, jossa ähm, kaos syntyy sellaisessa tilanteessa, jossa alkuperäistä ähm, suunnitelmat ja tahto ovat olleet erittäin hyvät. Ähm, minun maani ja sen vetooikeuden käyttäminen jopa ihmisoikeusalalla. Minä en usko, että tällainen menisi läpi ähm, yhdistyneen kuningaskunnan hallituksessa. Me tiedämme kaikki, kuinka monimutkainen ja vaikea äh, ala ulkopolitiikka on ja päätökset sillä ja kaikki nämä puheet liittyen kansallisiin intresseihin, Euroopan unionin intresseihin, ihmisoikeushuoliin, kauppaan, talouteen ja niin edespäin. Meillä on valtavasti kauppaa jopa äh, Kiinan kanssa ja se on hyvin julma Tibetia kohtaan, mutta kukaan ei ehdota mitään interventiota tähän maahan. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Komissio. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja ulkosuhdehallinto. Thank you very much, Mr. Chairman. I have the, um... Kiitos puheenjohtaja lyhyesti Estlen ulkosuhdehallinnon puolesta. Tätä ehdotusta pidämme hyvänä sitä, että parlamentti keskittyy tähän suojeluvelvollisuuteen pelkästään tällä aloitteella, vaan myöskin silloin, kun joka vuosi suosituksissaan neuvostolle eh, se kehottaa sen, että korostettaisiin tätä kysymystä ja tämän asian toimeenpanon edistämistä YK yleiskokouksessa. Olette myöskin tarttuneet tärkeisiin kysymyksiin ja tilanteisiin, joissa sitä on ollut puhetta. EU on sitten lähtien, kun ylipäätään hyväksyttiin tämä käsite, tämä poliittinen ei-oikeudellinen käsite, siis EU on aina puolustanut sitten tulkintaa siinä muodossa, kun se hyväksyi vuonna 2005 ja pyrkinyt työskentelemään siihen suuntaan, että paremmin ymmärretään se, mitä se merkitsee ennen kaikkea – yleiskokouksen keskusteluissa, joissa puhuttaisiin alueellisten järjestöjen roolista, muun muassa EUsta. Erityisen haastavaa on ollut keskustelu pilarista kolme, joka sisältää sosiaalisen asioihin puuttumisen, vaan myöskin, sen lisäksi myöskin lukuisat muut keinot, joita on olemassa diplomatiassa, konfliktien rauhanomainen ratkaiseminen, mutta tähän liittyy myös paljon äh, sitä, miten eteläisen pallonpuolisken voisivat osallistua tähän toimintaan. On myöskin puhuttu siitä, että pitäisi puhua enemmän ehkäisemisestä. Tämä on ollut EUn lähtökohta. Pidämme tärkeänä sitä, että pitäisi keskittyä yleiskokouksen keskustelussa ehkäiseminen käyttää sitä tilaisuutena puuttua ja saada enemmän tasapainoa keskusteluun tästä aiheesta. Ja niin, että voitaisiin, että mahdollisesti voitaisiin puuttua paremmin tähän, koska me varmastikin valmistelemme sen, että pyrittäisiin jatkamaan sitä, että voitaisiin aktiivisesti käymäntä keskustelua. Tässä mielessä EU on aina pitänyt hyvänä Brasilian panosta keskustelun hyvänä keskustelun osallistumisen tapana, vaikka suosituksesta voidaankin jäsenvaltiossa olla eri mieltä. Yksi olennainen kysymys tässä on se, että tarvittaisiin enemmän keskustelua siinä, mitä mahdollisuuksia tässä on. Pitäisi olla myöskin varovaisia siinä, ettei tätä jatkuvasti leimattaisi läntiseksi käsitteeksi, mikä on ollut suuri haaste. Tämä on asia, jota olen korostanut muutamaan otteeseen, jolloin erilaisen puolustuspolitiikan maat, joilla on vaikeuksia erityisesti ajattelen Libyan tilanteeseen, interventiota, he ovat nähneet sen ongelmallisen, miksi on ollut tärkeää korostaa sitä, että meillä on läntinen käsite. Parlamentti, muut väliet eri maat, meidän täytyy katsoa keskustelua tämän äh, sovelluvuolisuuden toimeenpanossa. Sanottiin, että menee, menee kun pidä unohtaa mm, kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä laajemmalti katsottuna, koska loppujen lopuksi kaikki Geneven yleissopimukset on maailmanlaajuisesti hyväksytty mutta on suuria ongelmia, aukkoja niiden toimeenpanossa, ja meidän täytyy ylläpitää keskustelua, painetta ennen kuin luodaan uusia velvoitteita, niin että me saamme todellakin oikeudelliset puitteet. Joten kiitos vielä kerran tästä tilaisuudesta käyttää puheenvuoro. No. Yes, thank you very much. Um... Kiitos kaikista kommenteista, hyvät kollegat. minusta tämä oli hyvin hyödyllinen keskustelu. Ja pääasiassa ymmärsin, että, että kollegat ja poliittiset ryhmät haluaisivat nähdä, että me muotoilisimme omat suosituksemme keskustelua varten, niin että osoittaisimme, miten me haluamme nähdä tämän pantavan toimeen. Minusta voimme toimia näin. Tähän asti itse olen pidättäytynyt tällaisten ehdotusten muotoilemisesta, mutta nyt kuultua, mitä mitä Rova Näinski näkee asian, sama myöskin Menendez de Valle, ja myöskin Rovari Käisä, Rovari Kova Gomes ja Rova Näits. Joten minusta me varmastikin menemme siis tähän suuntaan, mikä luonnollisesti tulee johtamaan vaikeisiin, mutta tarpeellisiin ja mielenkiintoisiin keskusteluihin. Olen pitkälti yhtymätä siitä, mitä Rova Jinski ja herra Salafranca sanoivat, että kysymys on siitä, mitä me pannaan toimeen, mitä tämä todella merkitsee päivittäiselle politiikalle, miten me estämme kansanmurhan, mikä on meidän vastuumme, onko meillä välineet tehdä se. Ja minusta nämä ovat sellaisia keskusteluja ja kysymyksiä, jotka pitäisi esittää. Nämä ehkäisevät välineet ovat avainasia jos haluamme tehdä käsitteestä uskottavan, emmekä pelkästään tekosyitä sotilaallisiin toimiin. Menendisen Vaje sanoi, että kansanmurhan ehkäiseminen ja hyvin eh, täsmällisesti humanitaariset eh, katastrofit ja muut konfliktit, kuten esimerkiksi Malin konflikti, sitä ei mainittu, koska se ei ole tällainen suojelu velvoitteeseen sisältyvä asia. Meidän täytyy olla hyvin selkeitä siinä, miten me määrittelemme. Miten olen iloinen siitä, mitä te sanoitte. Haluan varmistaa sen, että jos teillä on tarkistuksia tämän selkeyttämiseksi, niin olen valmis ottamaan niitä vastaan. Mitä herra Salafranca sanoi siitä, että toimitaan muiden puolesta. Se oli hyvin todettu. EUn täytyy olla osa laajempaa keskustelua YKssa, mutta tarvitaan keskustelua käydä myöskin muiden alueisen toimijoiden, kuten Afrikan unionin tai Arabiliiton kanssa, mikä on minusta hyvin tervetullutta. Rova de Kaiser, Rova Gomes, te puhuitte siitä, että vastaukset eivät välttämättä vastaa ongelmia, mutta minun ensimmäinen aikeeni oli sanoa, että tämä pitäisi hoitaa toimintavälisessä vuoropuhelussa, mutta jos olette sitä mieltä, että meidän pitäisi laittaa omia vastauksiamme parlamenttina jo tähän, niin olen valmis tekemään sen, mutta mielelläni odotan ehdotuksia teiltä ja teen, tulen tekemään omianikin, joten odotan mielenkiinnolla keskustelua ja mielenkiinnolla myöskin tarkistuksia. Kiitos. Kiitos. Määräaika tarkistukselle on torstaina kello 12. Ei vastalauseita menettelemme tällä tavoin. Nyt tulemme sitten seuraavaan kohtaan, joka on päätösomaistuus, joka koskee Jugoslavian tasavaltaa ja Makedoniaa koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta. Esittelijä on kollega Howitz. Olkaa hyvä. Tarkistukset piti jättää 28. tammikuuta kello 18. Thank you very much, President. Um... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin tässä aloittaa raportilla äh, vierailustani maahan yli viikko sitten esittelijänä nykyisessä poliittisen kriisin kontekstissa. Kuten jäsenet muistamat, 24. joulukuuta tapahtumien jälkeen ähm, poliittinen erimielisyys syntyi eri puolueiden välillä parlamentissa Skopjessa ja SDSM, joka on suurin oppositiopuolue, lähti parlamentista ja uhkasi boikotoida tulevia vaaleja, joiden tarkoitus olisi olla maaliskuun lopulla. Nämä ovat valitettavia tapahtumia luonnollisesti sekä tässä valiokunnassa että kollegoiden kesken komission jäsenet ja jäsenmaat ovat pyrkineet vaikuttamaan tilanteeseen positiivisella tavalla niin, että osapuoliset voisivat ratkaista erimielisyytensä. Nyt olemme helmikuun lopulla eikä tämän tyyppistä edistystä ole tapahtunut. Minä äh, tapasin kaikkien poliittisten puolueiden edustajia ähm, yksityisesti, keskustelin pitkällisesti, keskustelut olivat erittäin hyviä ja pääsimme hiukan pidemmälle kuin aikaisemmin. Olen sanonut tämän varjoesittelijöille muista poliittisista puolueista. Ja olemme ilmaiset sen, kuinka paljon valittelemme nykyistä poliittista tilannetta ja sitä, että se saattaa uhata tulevaisuutta kehitystä maassa. Olen vedonnut eri puolueisiin maassa, jotta ne tunnustaisivat Brysselissä aikaansaadun edistyksen. Ja Tervehdin ilolla sitä, että poliitikot maassa puhuivat minulle hyvästä liikevoimasta, jota oli olemassa äh, näiden suurimpien ongelmien ratkaisemiseksi. Minä vetosin siihen, ettei tätä liikevoimaa nyt hukattaisi nykyisen kriisin vuoksi. Ja minä sanoin, tämä on minun mielipiteeni, että tällä hetkellä Eurooppa-neuvostolla kesäkuussa on historiallinen mahdollisuus tehdä poliittisia positiivisia päätöksiä, mutta jos seuraavien päivien tapahtumat maassa estävät tämän tyyppisten päätösten tekemisen, se mihin tämä saattaa johtaa on se, että emme usean vuoteen saa mitään edistystä aikaan. Minä uskon, että nykyinen tilanne on tällainen. Sanoin kyllä keskusteluissa, että 24. joulukuuta tapahtumien aiheuttama pettymys uhkaa demokraattista uskottavuutta hyvin vakavasti maan kohdalla, mutta Euroopan parlamentti ei usko sanktioihin tai boikotteihin maan tai muiden maiden kohdalla. Ja minä uskon, että tässä minulla on tämän valiokunnan enemmistön ja parlamentin enemmistön tuki, kun tämän huomion tein. Minä vetosin poliittiseen tahtoon, jotta ristiriidat saataisiin ratkaistua. Ja sanoin, että jos tätä poliittista tahtoa osoitetaan, näistä vaikeuksista päästään yli. Sitten valittain jouduin toteamaan, että mielipiteeni on sellainen, että ei, ellei tätä kriisiä saada ratkaistua nyt minun Virallinen ehdotukseni puheenjohtaja Brock olisi se, että tässä valiokunnassa äänestystä lykättäisiin muutamalla viikolla. Eh, minun mietintöni osalta en ole kovinkaan innoissani, mutta tämä mielestäni heijastaa todellista tilannetta maassa. Minä toivoisin, että valiokunta voi tehdä positiivisia suosituksia maan suhteen ja pääsee eteenpäin. Uskon, että nykyinen tilanne maassa on sellainen, että on hyvin mahdollista, että tässä valiokunnassa voisimme päätyä antamaan negatiivisen kertomuksen ja kannan, ja se ei ole jotakin, mitä minä toivon. Minä uskon, että eri osapuolissa voisimme hyvin selkeä viestin lähettää siitä, että tuemme kyllä maata, mutta me haluamme, että poliittinen kriisi saadaan ratkaistua Haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja varjoesittelijöitä. Olen kuullut heitä sekä ennen Skopien vierailua että EPPn, ALDEn, ECR, GUEN ja vihreiden edustajia, luonnollisesti sosiaalidemokraattisen ryhmän edustajia, kaikki tukevat tätä ehdotusta, jonka nyt tässä tänään virallisesti teen. Kukaan ei ole tästä intoissaan, mutta me olemme samaa mieltä ja toivon, että Skopje kuulee meidän yhtenäistä ääntämme, kaikkien näiden mukana olevien toimijoiden ääntä. Puheenjohtaja, minä yhä haluaisin kommentoida tarkistuksia ilta, tänä iltapäivänä ja kuulla, mitä kollegoilla on mielessään. Ja jos sihteeristö on samaa mieltä, niin voisin edetä kompromisseihin huomenna, sillä minä haluaisin olla valmis etenemään, kun maa on sellaisessa tilanteessa, että se voi edetä. Tarkistuksia on paljon, en tullut kaikkia niitä kommentoimaan. Äh, kuulen, mitä äh, kollegoilla on keskustelussa sanottavanaan ja sitten vastaan huomioihin mahdollisimman hyvin. Tässä haluaisin kuitenkin sanoa, että vihreiden tarkistus seitsemän, jossa puhutaan ongelmista, jotka tulee kahdenpuolisesti ratkaista ilman ennen neuvotteluja. Minä olen nyt tässä sitä mieltä, että komiss meidän tulisi olla komission kannan tukena tässä asiassa ja voisimme tehdä suullisen tarkistuksen siihen liittyen sitten. Ää, ää, edustaja Stuin monet ää, ehdotukset. Ää, yhdeksän Tämä Bulgarian liittyvä tarkistus on mielestäni aivan suhteeton ja se on muotoiltu nyt Bulgarian intresseen mukaisesti. Tämä ei ole suhteellinen tai rakentava lähestymistapa tai ehdotus kuten olen sanonut muille bulgarialaisille jäsenille, jotka ovat minun kanssani keskustelleet ja esittäneet tarkistuksia he ovat pyrkineet tekemään tarkistuksia ja edustamaan omia intressejään, mutta minä uskon, että suurin osa bulgarialaisista kollegoista olisi valmis nyt tekemään yhteistyötä ja löytämään kompromisseja, löytämään sellaisen muotoilun, joka ei ole provokatiivinen tai ää, koko ehdotusta epätasapainottamaan niin, että tämä teksti olisi tasapainoinen. Se on minun suositukseni. Sitten kappaleessa yksi viime vuonna minä suosittelin. sitä, että parlamentti hyvin selkeästi tukisi liittymisneuvottelujen aloittamista ja minä edelleen toivon tätä. Monet jäsenet nykyisen poliittisen tilanteen vuoksi ovat halunneet muuttaa tätä kohtaa. Ja tämä liittyy siihen lykkäyksen tarpeeseen, johon viittasin. Minä olen tämän tarkistuksen 26 allekirjoittajien kanssa hiukan samoilla linjoilla. Se voitaisiin liittää 30-36. Tätä tarkistusta voitaisiin mielestäni tukea. Sitten liittyen hyvin naapurustosuhteisiin, jälleen kerran hyvin paljon tarkistuksia on esitetty tähän liittyen. Esimerkiksi 29, 34, 35, Nämä liittyvät äh, Ruoskopien äh, kompromissiin 38 liittyen hyvin naapurustosuhteisiin. Tässä on erityyppinen luonnostelu, mutta, luonnostelu, mutta sisältö on hyvä. Minä ehdotan, että me tekisimme kaikista näistä kompromissiin ehkäpä kaksi kappaletta, joka kattaisi kaikki nämä tarkistukset, ei kappale olisi liian pitkä. Sitten kappale, kappale kolme minä haluaisin tässä tarkastella muotoilua ja katsoa, voisimmeko löytää tämän tarkistuksen tekijöiden kanssa toisenlaisen muotoilun. Sitten korkean tason vuoropuhelu. Olen sitä mieltä, että edistystä on saatu aikaan komissiossa ja viranomaisten maassa tulisi tämä tunnustaa me haluaisimme tasapainoisen tekstin ja siksi tämä oli hiukan valitettavaa. Sitten tarkistus 50 Roa Cornelius, minulla on jonkin verran sympatiaa äm, liittyen tähän valvontaprosessiin, mutta minä en tiedä, voiko komissio laillisesti tämän tyyppistä arviointimenettelyä äh, suorittaa tähän tarkistukseen liittyen. Sitten poliittiseen kriisiin liittyen monet ovat esittäneet tarkistuksia kaikki suurimmat ryhmät, ja monet niistä ovat päällekkäisiä. Selvästi meidän tulee niistä keskustella. Toivomme, että tulevat tapahtumat maassa auttavat meitä löytämään erilaisia muotoiluja. Sitten viisumivapauteen sen liittyen tuen tarkistuksia 69-79 alkuperäiseen tekstiin ja olen samaa mieltä ehdotusten kanssa. Viisumivapauden säilyttäminen on erittäin tärkeä asia tämän maan kohdalla ja tällä alueella. Sitten Mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on poliittista yhteisymmärrystä. Monet ihmiset ovat äm, monietnisen koulutuksen suhteen esittäneet tarkistuksia. Ne voidaan liittää alkuperäiseen tekstiin. Ne menevät samoille linjoille sen kanssa. Sitten kansainvälinen äh, rikostuomioistuin ja sen päätökset, minä viittasin tähän. Tilanne oli tämän tyyppinen viime vuonna. En ole varma, että nyt tehty sanamuoto on rakoin, rakentava tällä hetkellä. Monet tarkistukset käsittelevät hyviä naapurustosuhteita ja suhdetta Kreikkaan ja me liittyvät hyvin läheisesti niihin kompromissitarkistuksiin, joita minä haluaisin tehdä kreikkalaisten ja bulgarialaisten kollegoiden kanssa haluaisin yhdessä rakentavasti tarkastella näitä ehdotuksia, joita te olette tehneet Voisin tässä vielä puhua pitemminkin, mutta haluaisin kuulla kollegojen mielipiteitä ja ehdotuksia. Tällä hetkellä haluaisin nyt saattaa kollegat ajan tasalle. Oppositiopuolue ei ole viikonloppuna muuttanut kantaansa. Se uhkaa tällä hetkellä parlamentin, parlamentissa yhä olevien jäseniään erottamisella vaalipäivänä, eli mitään muutosta tähän ei vaikuta tulleen. Sitten vallalla olevan puoluesuhden käsittääkseni ehdotuksia on tehty paikallisvaalien suhteen ehdokkaiden nimittämiselle. Takaraja on menetetty lauantaihin asti, jotta aika olisi enemmän. tässä parlamenttivaaleissa tulos oli sellainen, ettei hallitseva puolue sitä suostunut hyväksymään. Ja haluaisin toistaa uudelleen sen, mitä aikaisemmin sanoin. Toivon, että he tapaavat nyt yksityisesti ja toivon, että poliittista tahtoa löytyy kompromissin löytämiseen. Olen varma, että keskustelun päätteeksi komission edustaja käyttää puheenvuoron, mutta haluaisin itse jo kiittää komissiota. Komission edustaja on lykännyt vierailua. Se on korkean tason neuvottelukierrokselle suunniteltu. Ja tiedän, että läheistä keskustelua eri poliittisten puolueiden edustajien kanssa komissio on käynyt ja toivon ja he toivovat, että me voisimme nähdä nyt tämän poliittisen kriisin suhteen edistysaskelia maassa, jotta voisimme itsekin päästä eteenpäin. Minä olin toivonut, että voisin puhua hiukan toisella tavalla tänään ja pahoittelen syvästi sitä, että tilanne on sellainen kuin se on tällä hetkellä, mutta ähm, poliittiset puolueet, ihmiset, eri järjestöt maassa ymmärtävät, kuinka vakava tilanne on. Ei vain maan sisäisen politiikan kannalta, vaan koko maan tilanteen kannalta. Ja Skopiessa minä toistin, että tällä hetkellä poliittisten puolueiden täytyy tarkastella koko maan intressejä. Tämä on jotakin, mitä me sanomme kaikille osapuolille. Komissio on tehnyt tämän arviointimenettelyehdotuksen ja minä itse tuen sitä. Meillä ei ole intressejä. Minä en usko, että nyt tässä parlamentissa mikään poliittinen ryhmä ryhtyisi liittoutumaan maan eri poliittisten puolueiden kanssa, mutta me olemme yhä maan tukena ja toivomme, että yhtenäisyyttä löytyy. Ja toivomme, että nyt riitelöät puolueet pääsevät yhteisymmärrykseen. Kiitoksia. Kukan. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijä herra Hauitsia hänen tekemästään hyvästä työstä tämän mietinnön parissa ja myöskin esittelystä, jonka hän tänään piti. Minä haluaisin myös kiittää kaikkia kollegoja, jotka seuraavat kehitystä Makedoniassa ja jotka ovat osaltaan tarkistuksien myötä vaikuttaneet tähän mietintöön, kuten aiemmassa kokouksessa, kokouksessa olemme keskustelleet. Minusta tämä Luonnos on tasapainoinen ja olen Estelian arviosta yhtä mieltä, mitä tulee edistykseen maassa ajatellen EU-integraatiota. Mutta sisäinen poliittinen tilanne maassa on ollut ja yhä on huolestuneisuutta herättävä. Tämä kehitys saattaa vaikuttaa myöskin mietintöpoliittiset lausunnot, jotka ovat seuraavasta 24 joulukuuta tapahtumista. Näitä ei ole edelleenkään ratkaistu, eikä myöskään poliittista tahtoa vuoropuheluun ole tähän mennessä löydetty. Olen huolissani tästä kehityksestä, etenkin opposition boikotista parlamentissa ja siitä, että oppositio on ilmoittanut boikotamansa paikallisvaaleja, jotka ovat tulossa. On selvää, että tällaisessa tilanteessa – myönteinen arvio integraatioprosessista voisi olla kyseenalaista. Se, että tuen voimakkaasti maan kansainvälistä kehitystä johtaa siihen, että haluan myöskin kehottaa Makedonian eri tahoja intensiivistämään työtään ratkaisun aikaansaamiseksi. Boikotit eivät ole tie eteenpäin, etenkään kun ne voivat estää sitä, että heikennetään niitä saavutuksia, jotka, jotka maalla jo on. Tässä hengessä aion suostua esittelen ehdotukseen lykätä äänestystä mietinnöstä. Kuitenkin aion ensin keskustella asiasta poliittisessa ryhmässä, niin huomenna iltapäivällä esittelijän tapaaminen varjostelijoiden kanssa on siis tarkoitus pitää. Minusta se olisi hyvä tilaisuus saavuttaa yhteinen lähestymistapa tai yksimielisyys siitä, miten meidän tulisi käsitellä, miten meidän tulisi edelleen tätä päätöslauselmaa käsitellä. Olisi kaikkien etujen mukaista päästä yhteisen kantaan, koska me haluamme, että parlamentti on rakentava, voimakas toimija Makedoniassa valitsevassa tilanteessa. En ole sitä mieltä, että tämä tilanne vaarantaisi ne saavutukset, joita Makedoni on saavuttanut viime vuosina integraatioprosessissa, mutta se saattaa olla este jatkokehitykselle. Minä toivon, että poliitikot Makedoniassa toimivat vastuullisesti maan etujen ja kansalaisten etujen mukaisesti, mutta toivo on pikkuhiljaa haihtumassa. Mitä tulee mietintöön ja tarkistuksiin, yleisesti ottaen esitän vain yleisiä kommentteja, koska emme ole nähneet kompromisseja tähän mennessä. Minä haluan mainita, että olen valmis tukemaan Estilän mukaisesti, mitä tulee viittauksiin maan nimen käyttäen kerran mietinnössä yhden kerran Fyrom lyhennystä ja yhden kerran Makedonia sanaa. Minä en tue tarkistuksia, jotka voisivat jollain tavoin johtaa sisäisen poliittisen tilanteen huonontumiseen maassa. En ole valmis tukemaan tarkistuksia, jotka ovat yksipuolisia ja voivat osaltaan aiheuttaa jännitteitä Bulgariaan, suhteessa Bulgariaan tai Kreikkaan. Ja huolimatta poliittisesta pattitilanteesta tarvitaan rohkaisevaa kieltä – Ajatellen Euroopan unionin agendaa ja ajatellen myöskin sitä, että pyrittäisiin pääsemään yli ongelmasta kysymyksistä suhteessa naapureihin. Kiitos. Thank you, Chair. <clears throat> And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia ähm, herra Huitille kaikesta tästä työstä ja mietinnöstä. Ja kertomuksestanne vierailusta Makedoniaan. Tämä oli erittäin hyödyllistä ja mielenkiintoista. Luonnollisesti minä tuen ehdotuksia, joita esittelijä on tehnyt lykkäyksen suhteen. Uskon, että on hyviä syitä toimia näin. Kun Kreikka on ollut yksi neuvottelujen aloittamista viivyttävä Makedonian poliitikoilla on nyt itselläänkin mahdollisuus muodostaa este niiden aloittamiselle. Parlamentaarinen demokratiahan on ehdoton vaatimus neuvottelujen aloittamiselle, ja jos he nyt vaarantavat sen vahvuuden he itse estävät neuvottelujen aloittamisen. Ja vaikka Kreikka nyt hyvin viisaasti voisi sanoa, että voimme aloittaa neuvottelut ja ongelmia voidaan käsitellä myöhemmin, nyt olisi todellisia syitä muualla odottaa ja lykätä niitä. Esittelijä mainitsi muutamia tarkistuksia, joita me olemme esittäneet. Tarkistus seitsemän. Tarkistus 7 viittaa siihen, että nimikiista tulee saada tämän liittymisprosessin kuluessa ratkaistua ennen sen päätöstä. Te mainitsitte suullisen tarkistuksen. Minä olisin hyvin kiinnostunut tietämään, mikä se olisi. Minä tulen sen todennäköisesti hylkäämään suoralta kädeltä, mutta tässä kyseessä on todellinen mielipiteen ristiriita minun mielestäni nimikiista pitää ennen liittymistä ratkaista, mutta täysin erossa tästä liittymisprosessista. Sen tulisi perustua vain kriteereihin. Se, että sanoisimme, että nimikiista pitää ratkaista prosessin alussa, sekoittaa nimikiistan tähän liittymisprosessiin itsensä ja niin ei tulisi tapahtua. Sen toinen tarkastus 53 te mainitsitte tässä. Senettien arviointiprosessi voi alkaa ennen neuvoston hyväksyntää. Me olemme tämä tunnustaneet ja siksi muotoilimme tarkistuksen hyvin varovaisesti. Pyysimme neuvostoa pyytämään komissiolta aloittamaan toimimahdollisimman mahdollisimman nopeasti. Näin nopeasti näin ollen Kreikka voisi osoittaa sitoutumistaan tähän Makedonian prosessiin, vaikkapa Kreikka muista syistä vielä jarruttaa neuvottelujen aloittamista. Voisimme siis tarkastella tätä asiaa ja varmistaa, että se on perussopimusten mukainen. Kiitoksia. Juntis. Juntis. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen antamista viime hetken tiedostakin. On aika huolestuttavaa, ettei poliittisesta kriisistä päästä eteenpäin. Itse olin esittelijänä Albanian asiassa ja olen sitä mieltä, että tämä on vähän sama juttu sovittu Albanian osalta niin kauan kuin poliittinen kriisi oli päällä, niin eteenpäin ei päästy. Siksi en ole yhtä mieltä siitä, että lykättäisiin äänestystä. Haluaisin tästä poliittisesta kriisistä sanoa muutaman asian. Niin kauan kuin poliittinen kriisi jatkuu, ja toivon, että siitä päästään pian eroon, mutta niin kauan kuin se on päällä, emme voi varsinaisista kysymyksistä keskustella, niistä, jotka täällä mainitsemme ja joista voimme olla eri mieltäkin. voi olla vielä ratkaisemattomia ristiriitoja. Toivon, että kriisi mahdollisimman nopeasti saadaan ratkaistua niin, että pureudutaan sitten näihin substanssikysymyksiin, mutta tämä edellyttää, että asianomaiset, siis maan puolueet, käärivät hihat ja ratkaisevat kriisin. Se kuuluu heille. Edelleen vaikuttaa siltä, että kriisi on tällaisen sosiaalisen ja taloudellisen kriisin päälle tullut. Haluaisin, että me todettaisiin, että sosiaalinen ja talouskriisi on kärjistyneempi kuin mitä tämä mietintö antaa ymmärtää. Nuorisotyöttömyys on lähellä 60 prosenttia. Pitäisi tarkastella, mitä asialle voidaan tehdä. Jos meillä ei ole selkeää kuvaa näistä sosiaalisista ja taloudellisista ongelmista, jos emme ole niistä tietoisia, niin emme voi ratkaista myöskään poliittista kriisiä. Nyt haluaisin lyhyesti kommentoida niitä ongelmia, joista aina puhutaan tässä yhteydessä. Hyvät kollegat, olisi virhe tarkastella entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian liittymistä niin, että Kreikka pidetään esteenä. Tämä on virhe. Minä en kuulu hallituspuolueeseen. Minun halli- puolueeni ei ole hallituksessa Kreikassa, joten en mitenkään pyri tukemaan Kreikan hallituksen kantaa, en myöskään aikaisempien hallitusten kantoja. Ei kaikkia ongelmia voida ratkaista niin, että Kreikka on esteenä ja kunhan Kreikassa irtyy pois, niin kaikki sujuu hyvin. Ei näin ole. Tiedän kyllä, että voi olla erilaisia kantoja. Esittelijäkin tietää sen, mutta ne voivat liittyä muihin asioihin. Liittymisen neuvotteluiden alettua sitten kompastoisimme näihin kysymyksiin. Kyllä nimikysymys on ratkaistava YKssa. Ei se ole, ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Näin on toimittava. Jos tämä toiselta kantilta käsitteltäisiin, niin, en, niin uskon kyllä, että emme tekisi kenellekään palvelusta. Tästä teen tarkistuksen. En usko, että esittelijä on esittänyt kysymystä asianmukaisesti, kun hän toteaa, että Makedonia ja makedonialainen ovat termejä, joita YKssa käytetään. Tämä ei pidä paikkansa, vaan YK sanoo, että näitä termejä käytetään väliaikaisesti kun, sillä aikaa, kun odotetaan ratkaisua nimikysymykseen, vahvistetun menettelyn mukaisesti. Emme voi ennakoida tämän prosessin tulosta. Tämä vain toisi lisää ongelmia jo edellä olemassa olevien ongelmien lisäksi. Tässä se, mitä minä halusin sanoa. Haluaisin korostaa vielä sitä, että jos sanomme, että nimikysymys on kahdenvälinen ongelma Kreikan ja Feromin välillä, puhumatta hyvistä naapuruussuhteista ja niiden ratkaisemista kansainvälisen menettelyn mukaisesti, niin silloin meidän lähestymistapamme ei ole rakentava eikä asianmukainen. Haluaisin pyytää, että esittelijä korjasi tämän asian, joka ei ole vähäinen. Sitten nämä huomiot, jotka koskevat eh, taloudellista tilannetta, ne on otettava huomioon. Olen tehnyt tarkistuksen tästä asiasta. Ei tämän enempää kiitoksia. Ah, thank you, Mr. Chairman. Tänök. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella esittelijä Richard Howittia. Hän on jälleen kerran tehnyt hyvin tasapainoisen valtavirtaisen mietinnön. En usko, että hänen puoluettaan missä vaiheessa on aiemmin esitetty valtavirtaisena puolueena, mutta monet kollegat ovat tehneet tarkistuksen siis 31, joka minusta on tärkeä periaate, joka koskee kahdenvälisiä kysymyksiä, jotka eivät saisi olla sen tiellä, että maa eteni, jos se haluaa liittyä Euroopan unioniin, jos se muuten on tekemässä, toimimassa oikein. Sitten 40 tarkistus tämä regattaperiaate jotakin maa tulee arvioida sen saavutusten mukaisesti. Ja 107, joka on lähellä sydäntä, ne varmastikin nyt, joka saattaa johtaa äänestyksen lykkäämiseen, jos siis vedotaan oppositioon, että se palaisi takaisin parlamenttiin. Parlamentti on ainoa paikka, jossa voidaan laillisesti toimia julkisesti ja voidaan myöskin valvoa hallitsevaa puoluetta ja parlamentin boikotointi parlamentista irtisanoutuminen on minusta typerää. 121 tarkistus, joka koskee oikeuslaitoksen uudistusta, se on pitkällä 227-29, jotka on tietysti Samaro kovin kanssa, joka koskevat korruption torjuntaa, järjestettyä rikollisuutta Makedoniassa. Itse olen Montenegro esittelijä. Montenegro ei ole ollut ehdokkaisjäsen ja nyt jos se neuvottelee jäsenyydestä, ja Makedonia oli jo siinä vaiheessa ehdokkaana 7-8 vuotta sitten, Joten minusta on hyvin onnetonta ja surullista, että Makedonia nimikysymyksen vuoksi on jäänyt tässä jälkeen ja me voi, meidän ryhmämme ja valiokunta voisi pyrkiä viemään asiaa eteenpäin. Ja tämän kriisin osalta voisin voidaan katsoa, että pitäisi pyrkiä ratkaisemaan asiat parlamentaarisen demokratian kautta suhteessa oppositioon, joten komissio voisi sitä myönteisen suosituksen neuvostolle, jotta ne neuvottelut Makedonian kanssa aloitettaisiin sen EU-liittymisprosessin osalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tätä keskustelua olemme jo käyneet aikaisemmin. Vuosittain käsittelemme tätä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedonia eli Fyramia. Kysymys kuuluu, mikä tämän maan ongelma on? Onko ongelma se, että Kreikka vastustaa sen liittymistä? Ei. Niin, jotka ku, se, joka, tässä mietinnössä kuvaillaan ongelmaa. Oikeuslaitoksen puutteet, korruptio, lehdistön vapauksien ja toimittajien oikeuksien ja vapauksien rajoittaminen sekä maan nimeä koskeva menettely, joka ei ole kahdenvälinen, vaan kansainvälinen menettely, YK-menettely. Ja maa itse on tässä vasta hangassa. Viimeisessä kokouksessa Kreikka teki ehdotuksia ja niihin ei toiselta puolelta saatu edes vastausta. Teoria, jonka mukaan sanotaan, että maassa kaikki menee hyvin ja että sen pitäisi liittyä EU-hun ja että kaikki menisi oikein hyvin, mikäli Kreikka ei estäisi sen liittymistä EU-hun, ei vain ole totta. Sitten mietinnön lykkäämisestä tätä on katsottava tässä yhteydessä maan poliittinen järjestelmä on puutteellinen ja heikko. Järjestelmä ei toimi. Opposition jäsenet eivät enää ole parlamentissa. Onko tämä syy lykätä äänestystä? Nyt ajattelisimme, että pian kesäkuuhun mennessä kaikki ovat ratkaista ja voisimme kesäkuussa esittää myönteisen mietinnön, jossa sanotaan, että kaikki menee hyvin. En usko, että tämä olisi hyvä tapa arvioida tilannetta. Se ei olisi realistista. Suosittelen, että valiokunta äänestäisi tästä mietinnössä. Siinä kuvaillaan todellisuus, miksi, miksi sitä olisi piiloteltava ja lykkäyttävä äänestystä. Onko tämä poliittinen kysymys meille? En minä halua luonnehtia tällaista kantaa poliittiseksi. Minun mielestäni se ei ole kuitenkaan sopiva. Mietinnössä on puhuttava todellisesta tilanteesta. Ja näemme kyllä, millainen todellisuus on. Se kuvaillaan tässä mietinnössä. En ymmärrä, miksi äänestystä pitäisi lykätä siinä toivossa, että ongelmat saataisiin ratkaistua. Ei tämä tilanne itsestään ratkea. Niin Jos komissio sitä ei ymmärrä, niin sitten pitäisi lähettää objektiivisia ihmisiä paikan päälle niin, että he ymmärtäisivät sen itse. Ei ole ainoastaan vahva oppositio, vaan myös on, ei, ei ole vain vahvaa vastalauseita, vahvoja vastalauseita, vaan on monia ongelmia, jotka vaikeuttavat tilannetta sekä maan sisä- että ulkopuolella. Ja siitä on vaiku- sillä on vaikutuksia hyvin naapurussuhteisiin. Kuinka haluaisimme, että liittyisi, halutaanko, että maa liittyy EU-hun ja sitten ongelmat ratkaistaan vai toisinpäin? Kirilov. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin voisin kommentoida Richard Howettin vaikeaa työtä. Haluaisin häntä kiittää tästä hän on omistautunut monille ongelmille ja antanut paljon ponnistuksia tämän maan asialle. Ei ole mitään epäilyksiä siitä, että jäsenyysprosessi ähm, erityisesti äh, Länsi-Balkanin alueella tällaisen maan kohdalla on hyvin tärkeä. Sehän loisi tulevaisuudelle tasapainoa alueelle. Tämän lykkäysehdotuksen suhteen olen sitä mieltä, että tilanne on hyvin muuttuvainen. Ainakin tästä syystä meidän tulisi odottaa hiukan ja seurata sitä. Mutta hyvin suoraan voisin sanoa teille, että tiettyjä asioita on jäänyt huomaamatta maassa jonkin aikaa. Ehkäpä tämä suuri nimikiista, nimikysymys, ja ehkäpä joidenkin ihmisten sympaattinen katse on aiheuttanut sen, että kuvittelimme, että kaikki on kunnossa. Ja kollegat ovat viitaneet jo siihen, että minulla on ollut suuria huolia demokraattisten standardien kunnioittamisen kohdalla. Ihmiset, jotka kuvaavat itseään eri etnisiin ryhmiin liittyviksi, heidän tilanteensa tai nationalistiset megalomaaniset suunnitelmat Skopjessa. Kaikki tämän tyyppiset ongelmat on hiukan lakaistu sivuun. Tapahtumat joulukuussa, kollegat eivät kaikki keskustelleet tästä ja tästä ei ehkä yksityiskohtia niin tunneta, mutta nämä tapahtumat ovat tärkeitä ei vain Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa, jos poliisi joutuu tulemaan parlamenttiin ja heittämään parlamentin jäseniä, oppositiopuolueen jäseniä ulos, kun ennen tätä jo median edustajat on heitetty ulos, etteivät he näkisi mitä tapahdu. Meillä tulisi olla hyvin selkeä kanta kyllä tällaiseen toimintaan. Minä kiittäisin esittelijä siitä, että hän otti selkeästi kantaa, mutta komissio ei ole tehnyt näin. Vain Karl kommentoi näitä tapahtumia. Kun me olemme kriittisiä opposition suhteen ja muutimme heitä siitä, etteivät he ole palanneet parlamenttiin, tämä on mielestäni aivan oikein. Ja meillä tulisi olla tasapainon lähestymistapa tähän koko kysymykseen. Mutta entä jos parlamentista heitetään henkilöitä ulos ja sitten pyydetään näitä samoja saman puolueen edustajia palaamaan. Meidän tulisi olla kyllä tässä tasapuolisia ja sanoa suoraan, mitä me ajattelemme siitä, että poliisi on heittänyt parlamentin jäseniä parlamentista ulos. Voisimme kysyä itseltämme, miksi poliisi on paikalla ollut ilman hyvin korkean tason pyyntöä meidän täytyy kaivella asioita hiukan syvemmältä, sillä muutoin ne jäävät piiloon. Meidän täytyy nyt painostaa ja sanoa se, mitä me sanomme maan demokraattisten standardien suhteen. Tämä tapahtuma tämä maahan ei nyt aina muutenkaan ollut aivan demokraattisesti uskottava, mutta me olemme teeskennelleet, että emme huomaa sitä. Kiitoksia. Also zunächst einmal möchte ich sagen. Niin, minä haluaisin aluksi todeta, että olemme nyt tekemisissä komission edistyskertomuksen kanssa, edistymiskertomuksen kanssa, joka koskee vuotta 2011, jolloin Makedonia, toistan Makedonia, Makedonia, Makedonia, Makedonia, on kehittynyt erinomaisesti. Se todetaan tässä edistymiskertomuksessa myös ilman, että suljetaan pois kriittisiä kysymyksiä. Ja nyt me emme siis ole käsittelemässä ajankohtaisia kysymyksiä. Kollega Howitt on minun mielestäni tehnyt erinomaisen tasapainoisen tekstin. Ja olen yhtä mieltä hänen näkemyksestään tuen sitä voimakkaasti, että meidän ei täällä tule nyt äh, uudelleen toistaa niitä yhteenottoja, joita maassa itsessään on. Meidän pitää osoittaa Makedonian puolueille, että meillä on yhteinen linja, joka on kriteerien noudattaminen, ja että me odotamme Makedonian puolueilta, että ne selkeästi harjoittavat yhteistyötä tiellä Euroopan unioniin, eivätkä ryhty vastuuttomaan sisäpoliittiseen kiistelyyn, joka tapahtuu integraatioprosessin kustannuksella. Tästä on selkeä yksimielisyys tässä Euroopan parlamentissa, eli voimien kesken, ja minusta se tulee esille selvästi Richard Howittin mietinnöstä. Se, että lykätään asiakäsittelyä, on ehkä järkevää. Ja minäkin haluaisin tukea tätä ehdotusta. Mutta ymmärrän sen pahan olon, jota tämä aiheuttaa. Ja minulla nämä vatsanpurut ovat voimistuneet nyt kuultuani toisen puolen keskustelua, koska nyt on vaara siitä, että tämä aluksi järkevä lykkääminen käsitetään väärin tai sitä käytetään väärin. Ja minusta sanon suoraan, että sitä ei saa käyttää väärin kolmeen asiaan. Sitä ei saa käyttää väärin tai ymmärtää väärin niin, että ne, jotka harjoittavat boikoittitoimintaa maassa, jotka provosoivat, että he ymmärtäisivät sen merkiksi omasta menestyksestään niin, että meidän tulisi edelleenkin jatkaa boikotointia ja provosointia. Meidän ei tule teemme lykkäystä siksi, että tukisimme niitä, jotka ovat aiheuttaneet vaikeuksia, vaan siksi, että olemme saakaan yksimielisyyttä. Toiseksi lykkääminen ei ole viesti neuvostolle edelleen lykätä liittymisneuvotteluja. Ja kollega Janna Kuu puhuu aina liittymisestä. Mehän emme ole missään liittymisen edessäkään. Nyt lähes kymmenen vuoden jälkeen, kun kymmenen vuotta sitten myönnettiin tämä eh, ehdokasasema, meidän pitäisi nyt viimeinkin käynnistää neuvottelut. Siitähän tässä on kysymys. Ja se, että muutamalla viikolla lykätään mietintöä, sitä ei saa väärin sitä eivät saa käyttää ne, jotka eivät halua mitään jäsenyysneuvotteluja. Ja sitten ei saa olla myöskään kolmatta väärinkäsitystä, nimittäin sitä, että tämä jäsenyysneuvottelujen lykkääminen, anteeksi, mietin lykkääminen, se ei saa tulla verukkeeksi vain lykätä jäsenyysneuvotteluja, mutta sitä ei saada myöskään väärinkäyttää niin sanottu sanotun nimikysymyksen pitämiseen edelleen avoimena. Minä sanon tämän suoraan, ei ole mitään nimikysymystä. Se ei ole kahdenkeskinen, eikä eurooppalainen, eikä kansainvälinen kysymys. En tiedä Kreikan lisäksi ainoatakaan maata, jossa niin sanottu nimikysymys olisi edes olemassa. Se on, on vain olemassa joidenkin kreikkalaisten poliitikkojen päässä. Ja minä olen todellakin sitä mieltä, että nyt lopultakin olisi lopetettava tästä keskustelu. Valtion nimen muuttamisesta on sovittu kulissien takana jo aikaa sitten, ja aikaa sitten asia olisi voitu hoitaa. Mutta se, että ihmiset Makedoniassa nimittävät itseään makedonialaiseksi, sitä ei voida kieltää sen enempää kuin sitä, että me bairilaiset mitä me itsemme bairilaiseksi. Ja siitä syystä on täysin absurdia edelleen pelata tätä peliä. Minä haluan sanoa selvästi kyllä sille, mitä herra Hauit on esittänyt, mutta ennen kaikkea haluan, että ei tapahdu mitään yksipuolisia manööverejä, jossa hyväksi käytetään tai väärin tulkitaan tätä ehdotusta. Puheenjohtaja puhuilla mikrofonia. postpone the vote. Yeah. Uh, our shadow Norica Nikolai. Jorika Nikolai, varjoistelijamme valitettavasti ei ole paikalla täällä tänään, mutta haluaisin välittää hänen viestinsä ja onnitella esittelijää teidän työstänne hyvin tasapainoisesta mietinnöstä ja kaikesta positiivista energiasta ja innokkuudesta, jota te olette Makedoniaan investoineet Euroopan parlamentin ja Makedonian välisiin suhteisiin ja siihen, että luotaisiin paljon parempi ilmapiiri. Toisaalta haluaisin sanoa, että korkean tason poliittinen keskustelu ei voi jäsenyysprosessia liittymisprosessia syrjäyttää. Tätähän me tässä ajamme takaa, mutta valitettavasti hiljattaiset tapahtumat luovat uudenlaisen tilanteen. Teidän mietinnönne on erittäin positiivinen, kaikki haluavat sitä tukea, mutta siitä tulee virtuaalisempi, sillä todellisuus on jotakin aivan muuta aivan todell- toisenlaista, negatiivista. Ja todellisuuden ja teidän mietintönne välinen kuilu kasvaa päivä päivältä. Tämän vuoksi me uskomme, että lykkääminen olisi hyvä kompromissi. Tietenkin aina voidaan käydä taistelua uudelleen tulkinnasta ja siitä, miksi jotakin on lykätty, mutta haluaisin mainita muitakin asioita. Stefano Sanino on ollut paikalla erittäin monia kertoja ja komissio on pyrkinyt ennakko olosuhteita positiiviselle viestille luomaan, mutta lopulta hän oli pakko lykätä vierailuaan, sillä tällaisia olosuhteita ei saatu syntymään. Ja tämä kriisi syvenee ja syvenee. Makedonia vajoaa poliittiseen kaaukseen. Haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta nyt siihen, että vetoaisiin poliittisiin johtajiin Makedoniassa. Heidän pitäisi katsoa itseään peiliin, rehelliseen peiliin ja lakata toisten syyttely. Heidän täytyy löytää ratkaisu. Minä haluaisin viitata toisenkin asiaan Länsi-Balkanilla. Serbian ja Kosovon pääministerit tapaavat kaikissa yhteyksissä Viisi kertaa he ovat tavanneet ja neljäs kerta maaliskuuta he tulevat olemaan kuudennen kerran yhdessä neuvotteluissa Brysselissä. Tämä on korkean tason vuoropuhelua. Mutta he eivät kommunikoi keskenään. Minä uskon, että tässä on nyt totuuden hetki käsillä meidän täytyy lähettää hyvin selvä viesti. Nyt puhun omaa äidinkieltäni, sillä haluaisin sanoa jotakin kansallisen identiteettiin liittyen, niin siksi haluaisin puhua nyt slavilaista kieltä. Govorim slovenski jezik in pripadam družini slovanskih narodov. Tako... Kuulun, kuulunkin valtioihin, jotka ovat slaavilaisia. Tämä oli tilanne vielä vähän aikaa sitten. Täällä on kaksi slaavilaista maata, Bulgaria ja Makedonia. Niillä on samat kirjailijat, samat pyhimykset. Niiden ihmiset rukoilevat samoissa kirkkoissa. Nyt on kuitenkin sanonut, että makedonialaiset eivät enää olisikaan slaavilaisia, vaikka he puhuvat ovat äh, Sloveniaa ja käyttävät kyrilliset kirjaimia. Heillä on sama kielioppi, mutta heitä ei enää pidettäisi äh, slaavilaisina. Makedonian poliittisen eliitin olisi ymmärrettävä, että se on tekemässä suurta tuhoa ja myrkyttämässä suhteita naapureihin. Jos näin Tällä tavalla pitäisi tulkita tilannetta, niin se johtaisi koko Euroopan balkanisoitumiseen sen pahimmassa merkityksessä. On siis esitettävä vetomus hallitukselle ja oppositiolle niin, että ne luopuisivat tällaista äh, esihistoriallista puheesta ja palaisivat tälle vuosisadalle – niin, että voisimme saada suhteet kunteen, kuntoon. Mutta sekä hallituksen että opposition on otettava askel taaksepäin. Vain näin voimme tukea esittelijää ja auttaa komissiota ja neuvostoa huomioimaan tämän mietinnön ja vahvistamaan päivämäärän Makedonialle. Tiedän, että nämä ovat tuskallisia sanoja Makedonialle ja Tälle valiokunnalle tämä on valtava haaste. Ja sitäkin tuskallisempi se tulee olemaan niille, joiden on kertomus julkaistava, mutta Makedonia voi auttaa itse, itseään Kreikka ja Bulgaria niin, että se saa päivämäärän liittymiselleen. Kiitoksia. Kiitos puheenvuorossaan nyt herra Kumut Sakos. Um, the political situation uh, in uh, Kiitos. Poliittinen tilanne Skopjessa on erittäin ongelmallinen. Instituutiot eivät juurikaan toimi. Demokraattiset normit ovat päivittäin rikkomusten kohteena. Ja kokonaisuudessaan demokratia on lähes kuollut. Huolimatta tästä tilanteesta täällä on sanottu, että huolimatta näistä tosiasioista meidän ei pitäisi kuitenkaan lannistaa heitä jatkamasta toimintaa. Mutta tilanne on kuitenkin outo. Kun asiat menevät hiukan sujuvasti, sujuvasti eh, Fyromissa, me sanomme, että meidän pitäisi lähettää myönteisiä merkkejä ja kehottaa heitä jatkamaan. Ja kun tilanne on menossa huonosta pahemmaksi, me sanomme jälleen kerran, että emme saisi lannistaa heitä. Meidän pitää siis nyt päättää, mitä teemme. Me rohkaisemme siis, kun tilanne sujuu hyvin, ja sitten kun tilanne ei suju hyvin, silloin meidän pitää arvostella järkevällä tavalla. Joten me emme aina voi lähettää myönteisiä merkkejä tapahtuimaassa mitä tahansa. Sitten tässä toinen kommentti. Jälleen kerran Kreikka oli joidenkin kollegojen maalitauluna. Ja haluaisin kysyä heiltä, kuka viimeksi Eurooppa-neuvostossa käytti puheenvuoron ja esitti sen kannan, että pitäisi aloittaa neuvottelut. Se ei ollut Kreikka, se oli edes toinen naapurimaa, nimittäin Bulgaria. Myöskin eräät muut jäsenvaltiot olivat hiukan haluttomia, mutta Kreikka ja Bulgaria. Ja ongelma on se, että Albanialla on myöskin ongelmia, mitä tulee Fyromin sisäiseen tilanteeseen. Mitä merkitsee että kolmella naapurilla, Bulgarialla, Kreikalla ja Albanialla on vakavia ongelmia suhteessa tähän maahan. Ja samaan aikaan tässä demokraattisessa talossa me osoitamme sormella kahta kumppania, Bulgaria ja Kreikkaa, ja sen lisäksi Albaniaa. Nämä ovat nyt naapurin hullut ja ainoa, ainoa järkevä mies on nyt herra Grievski. Myös tämä kuulostaa hiukan oudolta. Sitten loppukommenttini. Herra Kukan, te vetositte siihen, että makedonilaisten poliitikkojen tulisi toimia niin tai näin. Oletteko ajatellut, että voitte saada kirjeitä kymmeniltä kollegoita, jotka edustavat Makedoniaa Kreikan parlamentissa. Voitaisiin kenties saada erinäisiä satoja, mutta varmastikin kymmeniä kirjeitä, koska 30-40 Kreikan parlamentin jäsentä edustaa Makedoniaa meidän parlamentissamme. Sanon tämän, koska tämä liittyy sanan Makedonia käyttöön tekstissä. Joten tilanne on aika mutkikas, aika vaikea, meidän strateginen tavoitteemme on saada tämä maa Euroopan unioniin, mutta ehtona on, että kaikki ongelmat ratkaistaan. Tämän minä halusin sanoa. Ja lisätäkseni vielä jotakin näihin viisaisiin sanoihin, joita Marietta Janaku jo täällä esitti. Thank you very much. Kiitos. Seura- seuraavaksi herra Plenkovic. Thank you very much, Mr. Kiitos herra Kukan. Ensinnäkin myönteinen kommentti esittelijän herra Hauitin työstä, jonka tapasin Skopiessa puolitoista vuotta sitten eräässä konferenssissa. Ja tiedän, miten johdonmukainen hän on pyrkiessään saamaan Makedonian lähemmäksi Euroopan unionia. Minun kommenttini tänään liittyy samantyyppisiin kokemuksiin, joita Kroatialla on ollut viimeisten 15 vuoden aikana – niin kuin Makedonialla on. 24. marraskuuta vuonna 2000 Zagrebin huippukokouksessa Makedonia allekirjoitti SAA-sopimuksen. Meille se oli tilanne, jolloin aloimme luopua kiertoilmaisuna käyttämistä näitä eurooppalaista integraatiota näkyvän termiä, ja nyt Kroatia on lähellä liittymistään jäseneksi. Mutta Makedonin tilanne ei tänne ole lähelläkään samanlaista, samaa vaihetta, ja se on ollut vuodesta 2005 ehdokäsenenä, ja vuodesta 2009 komission on verrattu, että neuvottelut aloitettaisiin – Tämä on tilanne, joka aiheuttaa paljon turhautuneisuutta. Tästä syystä meidän ei pitäisi olla yllättyneitä, kun tietyt uudistukset lykkääntyvät. Jos katsoo sitä, että komission ja Makedonian piti aloittaa korkean tason vuoropuhelu, niin pitää kysyä, mikä tämän tavoite on tämän instrumentin. Se on se, että se korvaa sen, että ei ole todellisia neuvotteluja. Ja meidän mielestämme tässä mietinnössä katetaan hyvin komission havainnot viime vuoden lokakuulta, ja tässä avataan tietä eteenpäin. Me uskomme, että opposition tulisi palata parlamenttiin, se boikotoi parlamenttia, mikä ei ole suinkaan tapa ratkaista ongelmat. Ja periaatteellisesti katsottuna kaikilla kunnioituksella, joita haluan osoittaa kreikkalaisia kollegoja kohtaan, me Kroatiassa olemme voimakkaasti sitä mieltä, että kahdenvälisten kysymysten eurooppalaistaminen ei ole oikea tapa toimia. Se ei edistä Euroopan toimintaa kokonaisuudessaan, ja se on jotakin sellaista, mikä on esteenä laajentumisprosessille. Kiitos. Uh, thank you. Kiitos. Rova Pak. Hyvät kollegat. Herra Howitz, minä haluaisin onnitella teitä mietinnöstänne. Minusta se on hyvä. Ja minusta meidän tulisi myöskin ottaa huomioon ah, Wagen, okei. Ah, se ei ollut Kreikka. Niin. Meidän pitäisi ottaa huomioon myös se, että tämä edistymiskertomus siis perustuu kertomuksesta vuodelta 2012, mutta tässä ei suinkaan pidä sulkea nyt silmiä siltä, mitä on tapahtunut vuoden 2012 maaliskuun ja nykyhetken välillä. Se pitää ottaa huomioon. Näin minäkin toimin, kun kysymys on Bosniasta. Ei voida sanoa, että tämä liittyy nyt vain vuoteen 2011, mitä tässä mietinnössä on. Se on liian kapea-alaista. Mutta haluan myös sanoa, että nimikysymys ei ole, kuten Rova Janakuu sanoi, kansainvälinen kysymys. Kuten kollega Andrei sanoi, se on kahdenvälinen kysymys. Sen joko ymmärtää tai ei, mutta se on puhtaasti kahdenvälinen kysymys. Herra Howard, Rova Pak tai joku muu ei näe mitään ongelmaa siinä, että maan nimi on Makedonia. En ymmärrä kollegaa, joka vielä on täällä, joka sanoi, herra Kukan tulee nyt samaan, ikäviä kirjeitä makedonialaisilta Kreikasta. Makedonalaiset, jotka istuvat Kreikan parlamentissa, uskoakseni he ovat kreikkalaisia. Bairilaiset, jotka istuvat Saksan parlamentissa, he ovat bairilaisia, mutta myös saksalaisia. Ja oletan, että makedonialaiset, jotka on valittu Kreikan parlamentti on valittu kreikkalaisina eikä makedonialaisina. Minä en nyt oikein ymmärrä tätä. Joten minä oletan, että tämä ei ole mikään ongelma, mutta tästä tehdään ongelma ja sitä ei pitäisi hyväksyä. Sitten haluan sanoa vielä, että kollega on paikalla, tämä bulgarialainen kollega, paikallisvaalit, joita nyt on tarkoitus boikotoida. Minultakin on kysytty siitä, ja minä olen nähnyt, mitä boikotit merkitsevät Balk- Balkanilla, Albaniassa. Välin, välin on Perissan puolue boikotunut, välin joku muu on boikotunut. Boikotointimahdollisuudet Balkanilla ovat aina hyvin suuret. Minä olen sitä mieltä, että pitää sanoa selvästi, että boikotoi kuka tahansa. Boikotti ei ole mikään demokraattinen väline. Se on tyhmää, koska silloin kentän ja jättää kokonaan toisten hallintaan. Ja se osoittaa sitä, että maa ei ole kypsä. Ja minä olen varma siitä, että oppositio Macronissa, kuten hallitseva puolue, haluaa Euroopan unioniin. Joten siinä mielessä olemme oikeassa, kun vaadimme, että he osallistuvat vaaleihin ja asettavat ehdokkaita. Ja siitä syystä tuen myös sitä, että lykätään asiaa, vaikkakin toivon, että tämä vielä on mahdollista. Ja sitten ongelmat maassa, ne ovat suuria. Ne ovat tulleet suuremmiksi. Minä tiedän, että kun Makedonia sai vuonna 2005 ehdok- arvokas aseman. Se ansaitsi sen, ei se olisi sitä muuten saanut. Joten se, että se on tähän päivään saakka joutunut odottamaan neuvottelujen alkamista, on absurdia. Ja se johtuu vain yhdestä asiasta, tästä nimestä. Se, että tässä maassa on nyt kasaantunut huomattavasti enemmän ongelmia kuin nähtiin vuonna 2005, liittyy siihen, että tämän jatkuvan epävarmuuden vuoksi sen osalta, miten asiassa päästään eteenpäin, on tullut voimakkaampaa nationalismia, kuten naapurimaissa. Ja minä en ole sitä mieltä, että nyt pitäisi ö, kiitellä nykyistä hallitusta siitä, että se on voimakkaasti nationalistinen ja ö, pystyttää suuria patsaita jotka esittelevät miehiä, joilla on suuri, suuri makedonialainen tausta. Minusta se on hirvittävää, sitä pitäisi tehdä, se ärsyttää naapureita, mutta eihän nyt ole niin, etteivätkö naapurit olisi samalla tavoin myöskin provosoineet. Tämä on noidankehä, ja tämä voidaan katkaista sillä, että annetaan päivämäärä neuvottelujen käynnistämiselle, ja että nimikysymystä käsitellään neuvottelujen ohessa. Ennen kuin maa voi liittyä jäseneksi, tulee vielä ö, virtaamaan paljon vettä kaikissa eri virroissa, mutta jos on tilaisuus jäsenyyteen, silloin tehdään työtä akkikommuniteerin parissa ja unohdetaan nämä typerät natalliset kysymykset, joita nyt tapahtuu ympäri maata. Tämä on asia, joka pitää myös nähdä. Näin järkevää pitäisi olla. Ja sitten kysyisin kollegoilta Kreikasta, jos täällä vielä joku on paikalla. Jorkos on ainakin paikalla. Mikä sitten pitäisi olla näiden ihmisten nimi? Eiväthän nyt ole taivaasta pudonneet, ovat makedonialaisia. Ovat, ovatko ne sitten samoja makedonialaisia kuin makedonialaiset Kreikassa? Vai ovat he niitä makedonialaisia, joita, jotka ovat asuneet toisessa osassa tätä muinaista Makedoniaa? Eihän se ole mikään häpeä ole. Eivät hän voi nimittää itseään entisiksi jugoslavialaisiksikaan. ollaan heillä nyt nimi. Minusta heille pitäisi kyllä jättää ainakin tämä adjektiivin makedonialainen, niin ehkä nimi voidaan löytää jotenkin muuta, kuten joku kollega joku sanoi, että tämähän on jo olemasta nimi, mutta se, että se hy- hyväksyttäisi, että se voitaisiin hyväksyä, silloin piti sitten luoda uusia esteitä se, että ei voida käyttää adjektiivia. Minusta ihmiseltä ei voi ryöstää identiteettiä. Ei kukaan halua ryöstää sitä kreikan makedonialaisilta, ei sitä pidä myöskään sitten ryöstää niiltä, jotka elävät naapurimaassa Makedoniassa hiukan enemmän järkeä ja kristillistä lähimmäistä rakkautta, ja niin silloin olisi ongelmaa hoidettu, ja silloin Makedonia ei olisi vaikeassa tilanteessa, joka on osittain syntynyt myös siksi, että etnisten ryhmien väliset ongelmat myöskin tämän nimikeskustelun yhteydessä ovat jälleen kärjistyneet. Koska toisille nimi on kenties yhden tekevä ja toisille taas ei. Joten siinä mielessä minusta tämä vetoomus menee joillekin investoinneilla paikalle, ne, jotka ovat paikalliset, ovat sitä mieltä, että me emme ole oikeassa, mutta se on kyllä aika hämmästyttävää, että vain kreikkalaisilla ja vulgaarialaisilla on näin selkeitä, ovat näin käristyneet näkemykset tästä asiasta. Ehkä tässä on jokin salainen suunnitelma, josta minä en ymmärrä yhtään mitään, mutta katsotaan. Thank you very much. Now I give the floor. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Rova Ibrista Itsille ja puheenjohtajuuden takaisin puheenjohtajalle. Thank you, Chair. I understand that you... Kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän, että te ette vieläkään aivan muista nimeni. Ette kuunnellut minua. Yes. It was better than, than for two days ago. No, paremmin tämä meni kuin kaksi päivää sitten. Annan teille vielä pari vuotta aikaa. Thank you. Uh, yeah, it's easy. Uh, Hyrsam Health, the inter- Oli miten oli. Ei ole helppoa käyttää puheenvuoroa Doriksen jälkeen, kun hän on, on hyvin kuvannut tilanteen. Olen sataprosenttisesti yhtä mieltä siitä, mitä Doris Pak sanoi, ja myös siitä, mitä herra Posselt sanoi aiemmin. Muutama pikku kommentti vielä. Useimmat kollegat, jotka ovat sitä vastaan, että me lykkäämme päätösaselmaa tulevat juuri Kreikasta ja Bulgariasta. useimmat kreikkalaiset kollegat ovat todenneet, että ei ole Kreikan vika se, että Makedoniasta vielä ei ole tullut EUn jäsentä. Rakkaat kollegat, kukaan täällä ei sano, että Makedonista automaattisesti tulisi EUn jäsen, tai se olisi automaattisesti EUn jäsen, jos Kreikka olisi estänyt sitä. Mutta Makedonia olisi voinut aloittaa neuvottelut, jos Kreikka ei olisi niitä estänyt. Ja siinä on huomattava ero. Sen välillä, että aloitetaan neuvottelut ja tulla jäseneksi, on vuosien uudistustyö, vuosien neuvottelut. Maa, jota minä edustan, Ruotsi, neuvotteli lukuisia vuosia, yli viisi vuotta ja silloin kenties voi verrata taloudellista, poliittista, demokraattista tilannetta, taustaa, sata vuotta ilman sotia ja niin edelleen, siihen tilanteeseen, mikä on Balkanilla. Ja sitä huolimatta tällainenkin maa tarvitsee näin monta vuotta neuvotteluihin, joten voidaan ajatella, miten monta vuotta kestää, että saadaan kaikki tarvittava päätökseen. On totta, että Makedonia, kuten muutkin maat Balkanilla, on tilanteessa, jossa täytyy tehdä paljon, mutta parasta näiden uudistusten tekemiselle on se, että käynnistetään neuvottelut. Se oli juuri se argumentti, jota me käytimme, kun toivoimme, että neuvottelut avattaisiin Kroatian ja Montenegron kanssa. Aivan samoja argumentteja käytettiin myös, kun puhuttiin siitä, että Serbian ja Makedonian tulisi saada päivämäärä neuvottelujen avaamiselle. Sillä juuri neuvottelujen avaamisen jälkeen on suurimmat mahdollisuudet harjoittaa painostusta ja auttaa näitä maita viemään uudistukset oikealla tavalla eteenpäin. Että kaikki ne asiat, joita nyt arvostellaan, ne kaikki toimenpiteet voidaan hoitaa. Ja sitten vielä kreikkalaiselle kollegalle, Jorgosille. Sinä sanot, että tänään ei vain Kreikka, vaan myös Bulgaria on maa, jolla on ongelmia Makedonian kanssa. Minä olen Doriksen kanssa samaa mieltä. Vuonna 2005, kun me annoimme Makedonialle ehdokus, aseman, silloin vain Kreikka oli vastaan. me varoitimme, että jos ei jatketa tätä lähentymisprosessia jokaisen Balkanin maan kanssa, ei pelkästään Makedonian osalta, silloin tulee muuten poliittista levottomuutta lisää, tulee nationalismia, se kasvaa, ja että me tulemme näkemään suurempia ongelmia. Ja tästä me olemme varoittaneet muiden maiden tapauksessa, ja tästä syystä me olemme myöskin ajaneet sitä, että aloitettaisiin neuvottelut Serbian kanssa, koska se on ainoa tapa tyynnyttää nationalismia. Me olemme varoittaneet sitä, että tämä tapahtuu. Ja, to, ja fakta, että nyt ei pelkästään Kreikalla ole ongelmia Makedonian kanssa, vaan myös Bulgarialla, se ei ole mitään uutta. Se on sitä, mistä me varoitimme vuosia sitten, kun Kreikka esti nämä mahdollisuudet Makedonialle tulla Naton jäseneksi ja käynnistää neuvottelut EUn kanssa. Jos me vain odotamme, niin ei tämä tule pysähtymään pelkästään Bulgarian ja Kreikkaan, vaan tämä tulee jatkumaan, koska, Makedon, koska nationalismi kasvaa, turhautuneisuus kasvaa. Siksi että emme, emmekä me tule myöskään näkemään niitä uudistuksia, jotka me haluaisimme nähdä. Joten, rakkaat ystävät, kuten muutkin maat Balkanilla, ja me haluamme nähdä todella suuria uudistuksia, haluamme nähdä vakautta, haluamme nähdä demokratian voittavan. Silloin meidän täytyy ottaa seuraavat askeleet. Jokaiselle maalle täytyy saada mahdollisuuksia, täytyy saada mahdollisuuksia jatkaa eteenpäin. Ja Makedonia on nyt paikallaan, se on polkenut paikallaan monia vuosia, joten pahinta olisi jatkaa tätä odottamista. Joten minusta meidän tulisi antaa mahdollisimman pikaisesti tämä päivämäärä. Haluan onnitella kollega Howitsia eh, erinomaisesta tekstistä ja myös hyvästä tahdosta löytää parhaat kompromissit, joihin kaikki voivat olla tyytyväisiä. Kuitenkin samaan aikaan työntäen maata eteenpäin. Kiitos. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ymmärrän, että tämä valiokunta arvioi poliittisen uh, tilanteen kehitystä tulevina viikkoina, mutta haluaisin sanoa, että laajasti ottaen mietintö um, heijastelee komission kehityskertomuksen linjoja viime vuodelta, kuten monet muutkin huomiot, joita nyt on kuultu. Kun viime vuoden lokakuussa annoimme tämän kertomuksen, me sanomme melko selkeästi sitä, että korkean tason dialogi on ollut katalyyttinä uudistuksille. Myöskin korostimme monia haasteita ja puutteita, joita oli olemassa tässä kehityskertomuksessa, mutta hyvin vahvasti olimme sitä mieltä, että neuvottelut olivat tapa ratkaista nämä ja tämän vuoksi myöskin tuolloin totesimme, kehityskertomuksessa, että seuraavaan vaiheeseen prosessissa siirtyminen on välttämätöntä, jos haluamme taata rauhan, uudistusten ja tämän prosessin ehjän kulun. Nyt tietenkin emme voi jättää sivuun tämän kehityskertomuksen julkaisemisen jälkeen tapahtuneita asioita ja meitä turhauttaa se, ettei eh, nykyistä poliittista kriisiä ole onnistuttu ratkaisemaan. Kehitystä ei ole tapahtunut ja tämä tilanne on jatkunut liian kauan aikaa. Eh, komissio on kansainvälisten kumppaneiden myöskin Yhdysvaltain kanssa vedonnut molempiin osapuoliin, jotta, se, jotta ne ajattelisivat kansallisia intressejä ja myöskin ne ovat vienonneet parlamentin integriteettiin ja demokraattisiin arvoihin, johon se pohjaa. Kuten todittua, meidän suosituksemme arviointimenettelylle. Meidän mielestämme tämä on hyvin tär- on hyvin tärkeää, että arvioimme 24 joulukuuta tapahtuneet asiat. Tämän tyyppisiä tapahtuman pitäisi pystyä välttämään tulevaisuudessa. Komission jäsen Fyyle on jatkuvasti eri osapuolien yhteyksissä ja hän vieraili tammikuussa Skopjessa, kuten tiedätte. Eräät jäsenet ähm, mainitsivat myöskin sen, että pääsihteeri Sanino on ollut paikalla. Hän lykkäsi viime viikon vierailuaan. Todellakin tämä vierailu oli tarkoitettu korkean tason dialogin käsittelyyn ja olemme sitä mieltä, että poliittinen tilanne ei ollut sille kypsä. Me halusimme antaa poliittisille johtajille aikaa tuplata ponnistuksensa, jotta edistys saataisiin aikaan. Tämä ei tarkoita sitä, että korkean tason dialogi olisi päättynyt. Me teemme yhä töitä ja meillä on monia teknisiä tapaamisia ja kokouksia käynnissä ja paljon valmistelutyötä. Tämän vuoksi on vielä turhauttavampaa, että on asioita, joista me haluaisimme kesällä raportoida ja monia edistyksiä, mutta ne ovat nyt jääneet varjoon. Me tulemme jatkamaan tätä valmistelutyötä teidän laillanne ja tulemme tarkastelemaan tilanteen kehitystä tulevina päivinä ja viikkoina. Kiitoksia. Uh, I have to bring you the congratulation of... Onnittelut Jannis Kasulidisilta. Hän oli juuri puhelimessa. Came the foreign minister and... Hänestä on tullut ulkoministeri ja hän haluaa lähettää terveiset teille kaikille. Hän, hän tulee myöskin eh, heittämään hyvästi tänne seuraavan neuvoston kokouksen aikoihin. On hyvä, että joku hänen kaltaisensa ottaa vastuullisen tehtävän maan ulkoministerinä, kun tilanne on näin vaikea. Nyt haluaisin esittää lyhyen kommentin ennen kuin kollega Howitt saa puheenvuoron. Minua kiinnostaisi, herra Howitt, boikottikysymys. Minusta boikotin tie ei ole koskaan oikea tie, se on, olemme tuoneet selvästi julki. Parlamentin poikotoiminen ei minusta ole oikea tie ilmaista kantoja. Ja se vahingoittaa omaa maata kokonaisuudessaan. Meidän on nähtävä, että tätä jo jonkin aikaa yritettiin Albaniassa. josta me tapahtuu pelkästään puoluepoliittisella linjalla, se ei voi olla aikaa myöten meille syy lykkäämiselle, koska muuten jokainen, se on aina tapa estää kulloistakin hallitusta toiminnasta niin, että sitten menestystä saavutetaan sen jälkeen, voidaan sitten ottaa sulaksi omaan hattuun. Ja totta kai sitä käytetään sitten hallituksen arvostelemiseen. Näin tehtiin Albaniassa. Tässä on vielä se äh, lisäelementti, että tässä saattaa olla mukana myöskin etnisiä syitä. Albinolilaiset puolueet, makedoniset puolueet, ovatko ne tässä mukana tämä äh, tällainen erittelevä näkeminen kiinnostaa minua, koska boikotti voi sen jako, millä on tietysti oma ulottuvuutensa, joten meidän pitäisi suhtautua asiaan hyvin varovaisesti. Nimet, kysymykset, jotka liittyvät nimeen, ovat minun mielestäni nyt jo pitkästyttäviä suorastaan. Ne ovat minusta pitkästyttäviä kummankin kan, tahon kannalta. Ne ovat minusta pitkästyttäviä niin kreikkalaiselta kannalta kuin myöskin toisen osapuolen kannalta. Jos haluaa naapurin suostumuksen, Ja, kys... ja silloin ei, ei pidä sitten naapuria kiusata sillä, että julistaan naapurimahan johtavan moottoritien Aleksanteri Suuren moottoritieksi. Doris Pack mainitsi muita tällaisia järjettömyyksiä. Se, että pyritään voittamaan identiteetti, jotta kenties on olemassa, ja sitten tämä johtaa törmäykseen toisen maan kanssa, on myöskin tilanne, joka on hankala. Tämä on ymmärrettävä. Olen yhtä mieltä siitä, että tämä kuitenkaan ole mikään kansainvälinen kysymys, vaan kahdenvälinen kysymys. Kahdenvälinen kysymys, jossa yhdistyneet kansakunnat on välittelijänä, sovittelijana. Mutta kysymys on siis kahdenvälistä kysymyksestä. Mitä tulee sitten koko alueen vakauteen, silloin voisi kysyä, Eikö tässä pitäisi Euroopan unionin olla voimakkaampana kuin yhdistyneiden kansakuntien? Tämä asia, pitää tutkia. Tähän minä riittävästi en tunne asian yksityiskohtia, mutta minusta on todella kiireellistä eh, katsoa sitä, että asiat eivät jatkuisi tällä tavoin. Ja on tärkeää, että kumpaakin maata painostetaan niin, että Euroopan neuvostossa ja komission neuvottelumekanismien puitteissa viitattaisiin tähän kysymykseen voimakkaasti kummassakin maassa. Pitäisi saada enemmän valmiutta niin, että EUn tulevaisuutta tai oman maan tulevaisuutta ei pitäisi saattaa rivuaiksi tällaista kysymyksiä, mitä minä olen koskaan ymmärtänyt. Ja minusta tässä ei ole tähän asti toimittu kovinkaan älykkäästi, joten voidaan sanoa, että kärsivällisyys kenties on loppumassa. En tiedä, onko tästä hyötyä jollekulle maalle. Nimitäänkö maata nyt ylämakedoniaksi tai millä nimellä sitä mitetään. Jos siitä jonkun maan tai kansan tulevaisuus riippuu, sitä meillä koskaan ymmärtänyt. Niin Ilmeisesti me pitäisi olla mahdollisimman pitkä koska me poliitikot ja toimittajat olemme olleet laiskoja ja puhutaan Makedoniasta. Ehkä jotkut ovat toivoneet, että aika tässä olisi se, joka olisi ratkaiseva tekijä, mutta kuitenkaan ne näytä siltä. Nyt herra esittelijä saa vielä puheenvuoron. Well, first I'd like to say there are some Aivan aluksi haluaisin sanoa, että joinakin päivänä olen hyvin ylpeä siitä, että olen Euroopan parlamentin jäsen. Anteeksi. Thank you, Chair. Uh, it was not my intention to ask for the floor. Uh, niin. En, minä en halua enää avata kreikkalaista keskustelua. Haluan mm, en vasta, vasta, vasta, annan vastauksen kaikkiin kysymyksiin, jotka, mutta koskettiin minulle. Ensinnäkin, Herra puheenjohtaja, kollegat. Mä haluan toistaa asian, joka on sanonut usein sen tässä salissa. Se, että Kreikan tavoitteena on, että kaikki naapurit ovat mukana perheessä. Tämän pitäisi olla nyt kaikille selvää. Me emme halua, ei ole meidän hyötymme, että Euroopan unionilla on musta aukko kartassaan Balkanilla. Me emme halua sulkea ketään ulkopuolelle. Emme etenkään tätä maata, naapuriamme Euroopan unionista, mutta on ongelmia. Kysymys, jonka kollegani Doris pakotti esille. Miksi näitä ihmisiä pitäisi nimittää? Ehkä hän kuuli, mitä kollega Katsin sanoi. Jos hän luo jonkin vastauksen, vastaus on äh, slavilaiset makedonialaiset. Tämä on helposti hyväksyttävissä. Historiallisesti ja faktisesti se on oikea. Tietysti nyt reagoida samalla tavalla kuin neuvosto puhui tästä. Entä sitten se herkkyys sille, että jokin maa odottaa kymmenen vuotta neuvottelujen aloittamista? Olen pahoillani, mutta jotkin, jollakin mailla pitäisi olla sama herkkyys kuin Turkilla, joka on odottanut 40 vuotta ja me tiedämme, että siellä vastus tulee Euroopan niin suurista jäsenvaltioista, ja se liittyy erityisesti ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen. Ja kolmas vastaus, ehdokasmaan asema. Se, siihen vaadittiin yksimielisyyttä, ja Kreikka antoi myönteisen kannan, joten meidän naapurimme sai ehdokasaseman. Toivottiin silloin, että tämä hyvä tahdon osoitus voisi kenties muuttaa asennetta hiukan, joka naapurimaassa on, että oltaisiin hiukan produktiivisimpia neuvotteluissa, mutta päinvastoin kannat ovat muuttuneet jäykemmiksi, joten tässä voi kysyä, miksi meidän pitäisi muuttaa omaa kantaamme. Ja lopuksi kysymyksen luonne. Hyvät kollegat, kun on YK on turvallisuusneuvoston kanta-asiasta, millaiseksi silloin kysymystä nimitetään? Kahdenväliseksi vai kansainväliseksi on lukuisia YK on turvallisuusneuvoston päätösasemia. Minun tie, tietääkseni, sikäli kuin tunnen kansainvälistä oikeutta, tämä on silloin asia, joka on kansainvälinen kysymys. Ja lopullinen kysymys, kun kolme naapurimaata, Kreikka, Bulgaria, Albania ovat kaikki tyhmiä, ja jos ainoa järkevä henkilö on herra Gruevski, tähän niin sanot vastausta, onko näin? Nyt tässä haluaisin sanoa, että neuvottelut Turkin kanssa käynnistettiin vuonna 2005. Uh, äh, der Kollege Howitt. I think it's perhaps a shame that the debate ended on that note, but I won't... Harmi, että keskustelu loppui tällaisiin säveliin. Will not open the debate on the Greek issue. En avaa keskustelua Kreikan kysymystä enää uudestaan, minä sanoin sen. Kreikan kollegani sai puheenvuoron ja nyt keskustelu on päättynyt. Kienstasi mun, kirje proedre. Mikä ακριβώς είναι η Herra juuri tästä syystä halusin pyytää puheenvuoroa. Rova Pak kysyi kohta äsken, että onko täällä kreikkalaisia ja hän näki vain kummut saako sen. Kyllä hän, tähän saatava vastata. Hyvä puheenjohtaja, en keskeyttänyt teitä. Tämä on kysymyksen esittämisen jälkeen. Minä protestoin, kun Rova Pak kysyy, onko täällä kreikkalaisia edustajia salissa. Niin minä olin kyllä läsnä, jos ei Rova Pak ymmärtänyt Shuntisin mikrofoni keskeytettiin. Thank you very much, President. As I regret. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. On valitettavaa, että keskustelu päättyi näin. Mutta kuten halusin sanoa, eräinä päivinä olen hyvin ylpeä siitä, että olin Euroopan parlamentin jäsen ja tämä on sellainen päivä. Sillä kun kaikki, jotka tätä keskustelua seuraavat, ovat nähneet, kuinka suuri yksimielisyyden taso on eri poliittisia ryhmiä edustavien ihmisten välillä tässä valiokunnassa. Se on jotakin todellakin hienoa ja uskon, että se tässä tuli hienosti esiin. Kiittäisin kaikkia kollegoja, jotka puhuivat tässä hengessä. Ja jos Tani Kirilov, tiedän, että hänen mielipiteensä ja kokemuksensa ovat hyvin vahvoja. mutta hän ja kollegat ovat tehneet hyvin tasapainoisia rakentavia ehdotuksia. Ja sitten edustaja Kukan, olen samaa mieltä teidän kanssanne jokaisesta sanasta. Olette hienoa työtä tehnyt ja haluaisin kiittää hyvin läheisistä työ yhteistyösuhteista ja myöskin varjoesittelijöitä. Tässä edustaja Katsin joutuu poistumaan, mutta eh, meillä on erittäin vahvaa mielipiteiden vaihtoa ja minä uskon, että meidän yhtenäisyytemme tässä – väittelyssä ja meidän argumentteemme vahvuus ja se, kuinka moni ihmisiä niitä on esittänyt todellakin lähettää nyt viestin, lähettää viestin eri poliittisille puolueille maassa ja kansalle siitä, mikä Euroopan parlamentin kanta on. Puheenjohtaja Brock, minä luin tarkasti teidän kommenttinne aikaisemmin tässä kuussa ja kuulen, että nyt tänään ilmaisitte turhautuneista myöskin Täysistunnossahan näin kävi ja kuuntelin silloin tarkasti viime vuonna, kun minun mietintöni käsiteltiin. Olen hyvin kiitollinen, että te ilmaisette tätä turhautumista tässä valiokunnassa. Se on jo itsessään viesti. Ja sanoisin teille, etten usko, että tällainen boikotti on etninen kysymys. Se on kahden etnisen makedonialaisia edustavan puolueen välinen konflikti, mutta se ei teistä yhtään vähemmän vakavaa. Haluaisin kiittää teitä henkilökohtaisesta huomiosta, jota olette osoittaneet tälle asialle, sillä se auttaa minua esittelijänä ja auttaa tätä parlamenttia rakentamaan kannan. Kun te sanotte, kuten Doris Pak sanoi, että me haluamme painostaa tässä asiassa, olette mielestäni aivan oikeassa minun ehdotukseni, joka on nyt hyväksytty heitoslykäyksestä, on tällainen painostustoimi. Tässä edustaja kun lähti, mutta ei tässä kyseessä ole se, että me haluamme mitenkään pelata lisää aikaa. Ei kukaan halua mitään viivytyksiä, ei kukaan halua pelata aikaa. Tarkoituksena on painostaa ja todellakin saada jotenkin edistystä syntymään. Mutta teille, hyvä puheenjohtaja ja teidän kautta kollegoille voisin sanoa, että uskon, että tässä voisimme painostaa myöskin jäsenmaita. Uskon, että neuvostossa jäsenmaat voisivat osoittaa enemmän poliittista tahtoa. Ja minä toivon, että teidän maanne ja minun ja erät maat, muut jäsenmaat voisivat kuulla tämän ehdotuksen, sillä meillä on omia lupauksia täytettävänämme Euroopan unionina ja meidän tulisi toivoa, että jäsenmaat kuulevat tarkemmin Euroopan parlamentin kantaa tulevaisuudessa. Sitten muutamia nopeita huomioita, edustajat Tanok, te voitte ehkä auttaa minua, ehkä minulta meni ohi tässä edustaja Stolineivin tarkistuksiin liittyen ehkä sanonut aivan tarpeeksi selväsanaisesti kantaa, niin se tuli nyt näin kirjattua oikein ylös. Se, mitä hän ja edustaja Posselt sanoi, ja tämä oli jo osa keskustelua edustaja Kukanin kanssa, on se, että tämä lykkäyskysymys on sellainen, että me emme halua, että se tulkitaan väärin. Edustaja Kukan ja minä itse puhumme jonkinlaisesta yhteisestä julkilausumasta, josta äänestettäisiin ja sitten josta ei äänestäisi, jonka vain esittelijä ja varjostelijat allekirjoittaisivat ja voisin sanoa kaikkien poliittisten ryhmien jäsenille, toivon, että kuuntelette tätä keskustelua huomenna kello neljä uskon, että pääsemme tällaiseen kompromissiin ja se välttäisi kaikki mahdolliset riskit siitä, että meidän aikeemme tulkittaisiin väärin. Tämä ei saa olla yksipuolista. boikottia voidaan käyttää väärin niin, että eh, sen mahdollinen vastustaminen tulkittaisiin siksi, että vain jokin poliittinen ryhmä boikottia tässä tukisi. Ja minä haluan korostaa, että kaikilla poliittisilla puolueilla on vastuussa tämän poliittisen kriisin ratkaisemisessa. Sitten edustaja Kumutsakis ja erät muut kollegat minä tässä sanon vain, että välillä parlamentissa en kuule sen tyyppisiä ääniä kuin kuulen vieraillessani kyseessä olevassa maassa tai naapurimaissa. En minä sano, että tässä nimiasiassa olisi helppoa saada edistystä aikaan, mutta hyvin paljon edistystä on tapahtunut. Jos tarkastelette tilannetta, Bulgarian pääministeri vieraili Skopjessa – asioita on tapahtunut, sellaisia asioita, jotka eivät olisi olleet mahdollisia ehkäpä jokin aika sitten. Meidän tulisi rohkaista tätä eikä lannistaa. Haluaisin sanoa tämän valiokunnan kollegoille, äh, haluaisin todellakin kiittää ähm, herra Brankia hänen osallistumisestaan. Tämä on erittäin hieno ja hyvä viesti meille kaikille. Todellakin haluaisin kiittää häntä ja haluaisin vielä tuoda esiin, ettei tällainen korkean tason poliittinen dialogi ole mikään liittymisprosessia korvaava prosessi, vaikka näin hänestä saattaisi joskus tuntuakin. Se on vain avain, jolla tällainen jumiutunut tilanne päästään avaamaan. Sitten edustaja Ibris Sachis, en ole varma, lausunko nimenne paremmin kuin puheenjohtaja Brock, mutta ehkä tässä on ala, jossa voisin olla parempi kuin puheenjohtajamme. Hän on aivan oikeassa. Me taistelemme tässä äärinationalismia vastaan tällä alueella ja Euroopassa. Ja se, mitä tapahtuu suhteessa maahan, äh, jonka kohdalla minä olen esittelijänä, on se, että nationalismi on vaarassa puhjeta tässä kollega oli aivan oikeassa ja kiittäisin tätä, häntä tästä huomiosta. Voitaisiin todeta samaa kuin totesin viikko sitten vieraillessani Makedoniassa. Toivon, että tämä keskustelu on positiivinen viesti siitä, että me tuemme tätä maata ja sen maan eurooppalaista kohtaloa, mutta me emme voi olla tukemassa vahvemmin maan liittymisprosessia kuin tämän maan kansalaiset, poliittiset puolueet itse. Ja tämä on historiallinen haaste, joka heillä nyt on ja jonka me heidän eteemme asetamme. Kiitoksia. Wir haben, glaube ich, eine Übereinstimmung dabei, dass wir die. Kiitoksia. Näyttää siltä, että olen yhtä mieltä äänestyksen lykkäämisestä. Äänestystä lykätään vain seuraavan kokoukseen asti. Se, että oppositio ei osallistu parlamentin työhön, ei estä meitä hyväksymästä mietintöä, tätä välimietintöä yhden maan osalta. Lykkäämme siis seuraavaan AFETin valiokuntaan tätä äänestystä. Kaikki ovat ystävältä kiitoksia. Herra Schuntis, teillä on henkilökohtainen puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiire Proedre. Puheenjohtaja. Hetki sitten ette antaneet minulle mahdollisuutta täsmentää muutama asia. Tässä tilanteessa haluaisin pyytää, että, että otatte pois kuen tuen tälle ehdotukselle lykätä äänestystä. En tiedä vaikuttaako tämä asiaan, mutta GUE ei siis tue lykkää, äänestyksen lykkäämistä. Dann äh, hat, dann hat äh, die GUE-Gruppe dieses... Puheenjohtaja. Selvä. GUE-ryhmä ei siis tue sitä, mistä juuri päätimme. Asia selvä. Esityslistassa seuraavana kohta seitsemän naisten oikeudet Balkanin ehdokasvaltioissa. Valmistelija Arva Boskurt. Chairman, our colleague Emin Boskurt, who's rapporteur on this, cannot be here. Pahoittelen, että tässä esittelijä ei voi olla paikalla, mutta hän jätti minulle viestin, jonka tulen hänen puolestaan lukemaan. Kysymys ihmisoikeuksista on keskeinen ja se tulee olla keskeinen mahdollisten ehdokasvaltioiden kanssa Länsi-Balkanin alueella sen sijaan, että se mainittaisiin vain yhdessä tai kahdessa kappaleessa. Täytyy taata se, että naisten oikeuksien kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti ja että se on edistyskertomuksissa prioriteettikysymys. Projektit, jotka tähtäävät äh, naisten aseman parantamiseen, niitä tulisi rahoittaa. Naisten osallistuminen työmarkkinoille, naisten tasapainon edustusto poliittisessa elämässä ja naisyrittäjyyden tukeminen on näitä asioita. Naisten täytyy olla myöskin aktiivisemmassa osassa yhteiskunnassa. Ähm, perheväkivallan, pakkoprostituution ja naiskaupan vastainen työ. Näissä tarvitsemme tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa, että voisimme puuttua ongelmiin. Ähm, meidän täytyy myöskin taata, että eh, erilaiset seksuaalisen väkivallan uhrit saavat tukea alueella. Tuemme esittelijän ja itse hänen puolestaan ähm, esitettyjä tarkistuksia. Tarkistukset puuttuvat hyvin tärkeisiin vaikeisiin kysymyksiin ja me pyrimme tukemaan niitä kompromisseissa esimerkiksi ähm, työhön liittyvissä oikeuksissa, naisten osallistumisessa politiikkaan, sukupuolen perustuvan väkivallan kohdalla ja ihmisten ihmiskaupan ongelmien kohdalla. Me odotamme mielenkiinnolla kommentteja ja kiitoksia. Tukea se, mitä täällä todettiin, mietintö on hyvä. Tarkistukset ovat sellaisia, että niissä on sama asia kahteen tai kolmeen kertaan sanottuna. Siksi on hyvä, että esittelijä on pyrkinyt samaan aikaan kompromisseja. On tärkeää, että neuvottelujen yhteydessä maiden kanssa myös naiset ja naisten oikeudet on esille heidän osallistumisensa yhteiskuntaan. Että se saa merkittävän suuremman roolin kuin tähän asti. Minä olen hiukan epäileväinen, kun todetaan, että täytyy, sen täytyy olla osana myöskin edistymiskertomusta, mutta totta kai sen täytyy näkyä sieltä, mutta missä määrin se on sen toinen asia. Osallistuminen, naisten edustus kansalaisyhteiskunnassa, poliittisissa elimissä, sitä on vahvistettava. Me voimme ottaa tämän useammin esille. Meillä on ongelmia myös omissa maissamme, mutta jos me pyrimme muuttamaan jo asioita nyt, niin se voi olla vaikeaa myöhemmin. Ja se, että kuntoutus, niiden uhrien palkalla on paljon uhreja ja on paljon ongelmia, jotka liittyvät eh, esimerkiksi ajatellen Bosnia ja Herzegovinaa, ja on tärkeää, että nämä ihmiset voivat kokea oikeudenmukaisuutta ja on tärkeää, että komissiokin vaikuttaa voimakkaammin siihen. Äh, meillä ei ole tässä mitään ongelmia, vaan ongelma erään tarkistuksen kanssa, jossa sanotaan, että naiset haluaisivat mielellään yhtäläismahdollisuudet koulutukseen. Tämä on roskaa. Kyllä heillä on yhtäläismahdollisuudet. Se, mitä puuttuu, on sitten, äh, mitä tapahtuu työelämässä. Lunacek. Lunacek. thank you. Also on... Kiitoksia. Omastakin puolestani haluaisin kiittää esittelijää. Uskon, että Yleisesti ottaen näistä kysymyksistä on laaja yhteisymmärrys, myöskin niistä, jotka Doris Pack ja Anna Gomez mainitsivat. Haluaisin mainita pari tarkistusta, jotka me olemme esittäneet ja sitten muidenkin ryhmien tarkistuksia. Tässä mainittiin jo sotarikosten uhrien tilanne, naisuhrien, raskausten uhrien niin edespäin. Meidän tulisi korostaa tätä asiaa enemmän mielestäni mietinnössä. Myöskin me esitimme tarkistuksen, joka keskittyy kiintiöihin. On joitakin hyviä esimerkkejä Kosovosta ja uskoakseni Montenegrosta siitä, kuinka edistystä on saatu aikaan. Ja tässä haluaisimme tukea, että kaikissa päätöksenteon portaissa naisia politiikassa on mukana sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Tämä liittyy myöskin erilaiseen syrjintään, jota tapahtuu seksuaalisen suuntaantumisen perusteella ja homofobian vastaisen taistelun. Tässä me haluamme tukea, toivomme tukea kaikilta. Yleisesti ottaen on tärkeää, että me saamme ulkosuhdevaliokunnalta lausunnon, mutta en usko, että suuria eromielisyyksiä olisi olemassa, ehkä jostakin pienistä yksityiskohdista, mutta uskon, että saamme hyvän lausunnon eh, ja kompromissit aikaan, joita kaikki voivat tukea. Much Mr. Chuntis, now I hope help. Nyt herra Huntis ehkä voi auttaa, kun nyt äh, Komissova Pakke, herra Valnas ovat tällaista asiasta yhtä mieltä. Ehkä nyt herra Huntis voitte ehkä auttaa meitä ja selkeyttää, mikä on tilanne, että meillä on ehkä vielä jonkinlainen tilaisuus saada jotakin aikaan Balkanilla. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην πρόθεσή μου να Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, minä pyrin helpottamaan tehtäväänne. Hetki sitten ongelma oli se, että te ette itse halunneet auttaa. Kun keskustellaan, niin ei voi olla niin, että vain suuret poliittiset ryhmät keskustelevat. Myös pienten ryhmien pitäisi saada osallistua. Minusta tuntuu, että teidän olisi huomioitava tämä. En nyt halua palata edelliseen aiheeseen. Nyt haluaisin puhua tämän lausunnon sisällöstä minun poliittinen ryhmäni ja varjoesittelijämme ovat yhtä mieltä tästä lausunnosta. Se on tärkeä Bal- Balkanin maille, jotka ovat ehdollikasvaltioita. Muutama pikku pikkujuttu. Tässä olisi korostettava sitä, että nämä ehdokasvaltiot voivat tehdä hyviä toimia ja hyväksyä hyviä lakkeja, mutta joskus näiden toimijallakin täytäntöönpano ei onnistu. Tämä ongelma havaitaan kaikissa asiakoskevissa maissa liittymissä menettelyssä olisi huomioitava naisten tilanne ja kohtelu. Tämä on hyvin tärkeää. Sitten viimeinen kysymys. Täällä on useita valmistelijan käsittelemiä asioita ja Cornelisenin käsittelemiä asioita, jotka vaativat sitä, että pohtisimme myös vähän kestävimpiä, kestävämpiä toimia. Esimerkiksi seksuaalinen hyväksikäyttö, prostituutio on vain yksi järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Valitettavasti tällä maailman alueella se on hyvin laajalle levinnettä, niin kuin muuallakin. Tämän kaltaisia lausuntoja laatiessa on muistettava se, että kun järjestettyä rikollisuutta vasta taistellaan, sillä on myös seurauksia. Kiitoksia. Kiitos, herra Huntis. Aavistin, että teistä olisi tässä asiassa apua, mutta, mutta näin vaan oli. Nyt vielä tähän ensimmäiseen kysymykseen. Te saitte puheenvuoron ennen ryhmiä, kuin, jotka ovat suurempia kuin te ryhmänne. Te puhuitte asiasta yhtä pitkään kuin esittelijä – joten on turha nyt levittää mitään tarinoita siitä, että ryhmän ei saanut täällä puheenvuoroa. Näin päätämme nyt tämän kohdan. Äänestys on neljäs päivä maaliskuuta valiokunnassa. Näin se on ajoissa vastuvaliokunnalla. Nyt tulee kohta kahdeksan EUn ja Kiinan välinen sopimus. Charles Tannock. Thank you, Mr. Chairman. I'm just Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt tämän teidän huomionne jälkeen, että Kasoliideksesta on tullut Kyproksen ministeri. Minun laskujeni mukaan 275 viisi ulkoministeriä Suomessa, Portugalissa, Kyproksella, Espanjassa. Nämä ovat entisiä parlamentin jäseniä. Ja yhdessä tapauksessa päinvastoin, siis edustaja kukaan, tämä on hyvin mielenkiintoista. Jos jollakin on eri määrä laskettuna kuin viisi, niin kuulen sen mielen tälläni. Sitten tämä on hyvin tekninen mietintöluonnos, joka teillä on edessä. Tämä oli hyvin nopea äh, oppimiskäyrä liittyen äh, näihin kauppasopimuksiin, joka minulla oli edessäni. Enkä minä ollut mitenkään äh, epäröinyt nyt Bulgarian ja Romanian liittymisen jälkeen tämän tilanteen arviointia. Kiinalla on oikeus Ähm, kompensaatioihin Euroopan unionilta, jotta se voisi ähm, kompensoida sitä, että se on näiden kahden maan liityttyä kärsinyt menetyksiä, kun nämä maat ovat tulleet kauppa-alueeseen mukaan. Ja sillä ei, niillä ei siis ole enää näitä aikaisempia sopimuksia Kiinan kanssa, ja Kiina on menettänyt pääsyn näille kahdelle markkinoille, joten Kiina siis ansaitsee kompensaatioita. Nämä myönnytykset, joita komissio on tehnyt, mielestämme ovat suhteellisia myönnytyksiä. En halua nyt näitä lyhyitä perusteluja lukea ääneen. Te voitte olla varmat, että olen tarkastellut kysymystä eikä minulla ole mitään epäröintiä sen suhteen, että voisimme tukea ulko- siis että meidän valiokuntamme ulkoasian valiokunta voisi tukea äm, kansainvälisen kaupan valiokunnan ehdotusta. Sehän on tässä äh, vastuuvaliokuntana ja se ehdottaa, että parlamentti kokonaisuudessaan tukisi tätä ehdotusta. Minun käsittääkseni Lissabonin sopimus äh, sopimuksen tulee jälkeen tämä tulee tämä asia arvioida ja ratifioida. Minulla ei siis ole epäilyksiä. Kiitoksia. Jos lyhyesti sitä on joskus hyötyä, tätä laskemista pitäisi laskea, että se, että täällä on kolme entistä pääministeriä, Peterle Jättemäki ja eräs kolmas vielä sen lisäksi – kuinka monta komission jäsentä entistä parlamentissa on. Sekin on tietysti mielenkiintoinen asia. Siitä voi syntyä mielenkiintoisia tilanteita. Ja ja Euroopan parlamentti, väitettiin, Euroopan parlamentti ei pysty valvomaan hallituksia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa – Silloin minä sitten sanoin, että olen täysin yhtä mieltä entisen komission puheenjohtajan, erinäisten pääministerien ja ulkoministerien lisäksi kukaan meistä ei pysty sanomaan näihin asioihin yhtään mitään. Ja tämä johti siihen, että julkisuudessa ei se tiedetäkään, keitä täällä istuu ja tekevät tällä työtä. Meidän pitäisi olla itse tietoisempia. Kiitokset Charlesille tästä kommentista. Nyt herra Kukan. Mr. Kukan. Thank you, Mr. Chairman. On behalf... Kiitoksia puheenjohtaja EPPn varjoesittelijä Ungurianuksen puolesta. Hän ei täällä voi olla tänään paikalla. Haluaisin välittää hänen viestinsä. Se on kaunis ja lyhyt. Hän haluaa kiittää esittelijä Tanokia lausunnosta. EPP terve, tervehtii ilolla Euroopan unionin ja Kiinan välisen sopimuksen allekirjoittamista, sillä se oikein myöntää kompensaatioita tullitariffeihin, jotka kattavat sen, että Bulgaria ja Romania on liittynyt Euroopan unioniin siitä aiheutuvat vaikutukset. Tämä on EPP mielestä välttämätön askel ja tärkeä asia Euroopan unionin ja Kiinan välisissä suhteissa. Se myöskin pyrkii takaamaan sen, että monin suhteisissa kansainvälisissä kauppasuhteissa Euroopan unioni on yhä tärkeässä roolissa ja myöskin VT on tasolla. Tämän vuoksi EPP tuki esittelijät Hanokin kantaa ja on sitä mieltä, että esittelijän tämänhetkinen kanta voidaan antaa vastuuvaliokunnalle sellaisena. Kiitoksia. We have found three more prime ministers. Kolme muuta pääministeriä löytyy. Hofstad, Dahan. So six at the moment. And we find out. Jäätteimäki. Niin. Kiitos. Onko muita asioita? Ei näitä olevan. Joten tapaamisiin. Hei hei. Hyvää iltaa. Kaikkea hyvää. Ja minun on vielä sanottava, että Grillolla ja Berlusconilla on enemmistö senaatissa Italiassa. Tämä ei ole täysin selvää, mutta täältä nyt tällä hetkellä näyttää.